eriviä kantoja. Erityisesti SND-ryhmästä ja vihreistä ja myöskin GUEsta. Jos minun täytyy huutaa tänne, sitten alkaa yskittää. Korin, sinä pyysit puheenvuoron. Thank you Fame. Niin, kiitos erittäin paljon, rouva puheenjohtaja. Minä puhun EBPn puolesta. Tämä nykyinen kriisi, kun pidetään mielessä, ja tilanne Kreikassa, on erittäin tärkeää, että parlamentti äänestää kannastamme jossa, tästä taloushallintapaketista. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että saimme aikaan sopimuksen neuvoston kanssa. Kiitos tästä suuresta työstä, jonka neuvoston ja komission yhteistyöryhmät tekivät. Ja haluaisin erityisesti mainita Skarmanin. onko hän paikalla. Kyllä, haluaisin erityisesti mainita Andres Skarmanin, koska hänen piti käyttää paljon kärsivällisyyttä ja päättäväisyyttä ja paljon vahvoja argumentteja tässä keskustelussa, jotta me pääsisimme tähän, mihin, missä me olemme nyt. Ja tämä ei ollut helppoa. Tämä on erittäin helppoa sanoa, että aina kaikki mitä teette on väärin, mutta kaikki mitä sinä teit niin oli oikein ja kiitos sinun ponnisteluillesi. Me saimme aikaan menestyksen ja me saimme aikaan tuloksen kello kolmelta torstai-aamuna 12 tunnin keskustelujen jälkeen. Ja sinulle tämä oli 23 tai 24 tunnin vuorokausi valveilla, joten halusin todella kiittää sinua. Me pääsimme erittäin pitkälle, mutta haluaisimme saada aikaan äänestyksen tällä viikolla, että saisimme parlamentin kannan ilmaistua, koska muussa tapauksessa ECOFINin tulokset saadaan ö, siunatuksi parlamentissa ja parlamentti joutuisi olemaan ulkona tästä muuten. En ole yllättynyt siitä, että parlamentilla oli paljon ongelmia joidenkin neuvoston päätelmien kanssa tiistaina. Ja tässä on riskinä se, että saataisiin määräenemmistö tämän paketin taakse parlamentissa, en, emmekä halua määräenemmistöä riskeerata tässä asiassa. Nyt kun näemme nämä kehitykset, mitä neuvostossa on tapahtunut, niin nyt puhun Jean-Paul Gossesin äänellä. Meidän pitää muistaa 2003 vuosi ja 2005 vuosi. Meidän pitää huolehtia siitä, että päätöksen teko on tehokasta neuvostossa ja komissiossa. Ja tämä on syy siihen, että parlamentti haluaa, että nämä rangaistusmenettelyt aloitetaan. Eli puhumme rangaistuksista, että rangaistusmenettelyt aloitetaan ja tämä olisi otettaisiin huomioon tässä käänteisessä määräenemmistöasiassa. Ja toinen asia, minkä haluaisin mainita, on se, että pitkien neuvottelujen jälkeen erilaisten poliittisten kantojen jälkeen me löysimme yhteisen kannan näistä makrotaloudellisista balansseista ja liittyen symmetriaan, symmetriaan ja asymmetriaan ja saimme aikaan yhteisen kannan. Tämä oli erittäin herkkä jäykkä tasapaino. Ja kiitos tiistai-yönä saadusta tuloksista. Me löysimme kannan, joka neuvostossa pitäisi olla hyväksyttävissä. Ja tämä myöskin muuttui ECOFIN kokouksessa, eli on erittäin tärkeää, että parlamentti pysyy omassa kannassaan. Ja haluaisin EPPn puolesta sanoa, että me tuemme näitä menettelyjä sellaisena kuin herra Bols nämä ovat maininnut. Me äänestämme näistä kello kolme tuloksista torstai-iltana ja tähän tulee sitten tarkistus tästä käänteisestä määräenemmistöpäätöksestä. Tämä on vastuullinen tapa toimia ja tehdä selväksi se ulkomaailmalle, että mikä on parlamentin kanta – olen tietoinen siitä, että erityisesti vakaus- ja kasvupaketista on eri, eriäviä mielipiteitä parlamentissa, mutta EPPlle kestävä julkinen talous on tärkeää ja meidän pitää saada tästä kanta selväksi. Ja siksi olemme iloisia siitä, että voimme tueta pakettia sellaisena kuin se on nyt parlamentissa. Kiitos, Tenuudon. Puheenjohtaja, meidän ryhmämme on aina sanonut, että me tarvitsemme julkisen talouden vakautta ja siksi olemme aina valmiita tekemään hyvän paketin neuvoston kanssa. Mutta tähän on päästävä, mutta ei ainoastaan pakottein, vaan meillä pitää olla tasapainoinen strategia. Meidän pitää tukea kasvun moottoreita ja täytyy muistaa myöskin kestävyys ja oikeudenmukaisuus kuten myöskin Eurooppa 2020 tavoitteissa. Se, mitä Wortman Kohl sanoi, se liittyy tähän. Ja tässä on erittäin tiukka enemmistö. Ja meidän pitäisi äänestää tästä hyvin nopeasti. Mutta koko parlamentin pitäisi kuitenkin tietää, mistä on neuvoteltu. Ja tämä on nyt aika ongelmallinen tilanne. Nyt Kreikan tapauksessa ja euroalueen tilanteessa talouspoliittiset toimet, joita tarvitaan pelastamiseen, niitä ei saa lykätä. Me emme voi sanoa, että nyt teemme näitä rangaistuksia ja sitten jossain vaiheessa keskitymme keskuun. Näin nimenomaan ei voi toimia nyt ja siksi olisi väärää lähteä nyt tälle tielle. Meidän täytyy nyt miettiä avoimuutta, toteutettavuutta tämän menettelyn suhteen. Tässä suljetussa osassa kokousta tästä puhuttiin. Eli heinäkuussa pitää keskustella avoimuudesta ja sitten saada aikaan uusi konsensus. Pyytäisin vielä, että oma ryhmäni katsoo, että me olemme valmiita kompromissiin, joka koskee koko parlamenttia, mutta ikävä kyllä brittikonservatiivit ja EKR-ryhmä ovat antaneet tähän kielteisen vastauksen. EPPltä on tullut kielteinen vastaus siinä mielessä, että Jean-Paul Gaulles sanoi, että hän ei ollenkaan tiedä, mistä tässä on kyse. Ja sitten Alden vastausta vielä ei ole tullut. Täällä nyt on ehkä joku tästä ryhmästä paikalle, ehkä hän voisi kertoa tämän vastauksen. Tämä on meille kynnyskysymys, kun näitä näitä poliittisia kysymyksiä. Katson vielä, että heinäkuussa jos meillä on laajempi enemmistö parlamentissa sen sijaan, että nyt on tämmöinen hyvin niukka enemmistö, silloin voimme äänestää näistä ja voimme paremmin edustaa äänestäjiämme ja pyydän teiltä tukea tälle ehdotukselle. you, Sylvie. Kiitokset sitten Silvi. Kiitos rouva puheenjohtaja. Eksi pari sanaa. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat tämän, työ, tämän asiakirjan työstämiseen. Se oli pitkä ja hankalaa. Ja esittelijätiimi kyllä piti pintansa myöhään yhden asti. Haluan kiittää Unkarin puheenjohtajakauden edustajia ja komissiota, joka nämä aloittivat, auttoivat meitä paljon luonnostelussa. Ja tämä oli todella vaikea tilanne Kreikan takia ja oli erittäin arvostettua, että kaikki pääsivät paikalle. Kaksi kommenttia, yksi yhteispäätöksestä ja toinen sisällöstä siitä, miten neuvosto mieltää yhteispäätöksen. Minun pitää nyt tässä äh, ilmoittaa, että olen hyvin pettynyt, varsinkin kun äh, hallituksissa istuvat ovat halunneet itse neuvotella ja allekirjoittaa ja ratifioida Lissabonin sopimuksen, joka antoi meille nämä lisävaltuudet. Voitaisiin myös sanoa, että ne, jotka ovat laatineet sopimuksen, voisivat noudattaa sitä vähän paremmin. Yhteispäätös ei ole vain sitä, että neuvosto päättää ja parlamentti sitten lyö kumileimasimella siihen jotakin tai vähän pyöristää hiolauseita ja hiokulmia. Kyllä neuvoston pitäisi tajuta tämä. Kyllä me tajuamme, mitä vaikeuksia neuvostolla on aina ottaa huomioon eri tilanteissa, mutta neuvoston vaikeudet pitää sopeuttaa yleiseurooppalaisiin intresseihin, ei sillä tavoin, että neuvosto vain antaa jotakin lisäarvoa kansallisille kansallisten ongelmien ratkaisemiselle. Viikonloppu oli suuri pettymys, ei ainoastaan vain sen takia, että kun käynnistettiin tämä käänteinen määräenemmistöpäätöskysymys, ei siinä edistytty, mutta samalla vähän ruvettiin purkamaan jo olemassa olevia makrotalouden työväline pakkia. Mm, kyllä aika monet ovat vähän varautuneita ryhtyä vahvistamaan vakauspakettia, mutta mitä viikonloppuna sanottiin, että ei haluttu ruveta sopea toteuttamaan Euro Plus-pakettia ja tätä symmetriakysymystä. Kaikki jäsenvaltiot ytsivät samanlaisen valvonnan alaiseksi, kaikki ne, jotka ovat samassa valuutossa. Ei tämä ole mikään parlamentin keksintö, tämä on välttämättömyys. Sitten sisällöstä ALDE-ryhmä hyväksyy sen, että se, tai siis se voi olla samaa mieltä ryhmästä, joka äänestää ehdottaa äänestystä per torstaina. Mutta me haluamme jättää oven auki, emme halua äänestää lainsäädäntöpäätöslauselmasta, koska joka tapauksessa keskustelua pitää jatkaa, pitää jatkaa keskustelua neuvoston kanssa neuvostossa ja meidän keskuudessa tietenkin. Mutta aikataulukysymys on ratkaiseva ainakin meille Eurooppa-neuvosto torstaina ja perjantaina, jos hallituksen ja valtionpäämiehet haluavat käsitellä tätä asiakirjaa. Ne, niiden pitää ottaa huomioon parlamentin kanta. Ne haluavat ottaa huomioon parlamentin kannan. Toivottavasti jos näin ei käy, niin silloin meidän täytyy kaikkien puolueryhmien kesken miettiä uutta kannanottoa. Viimeinen kohta erittäin tärkeä minun mielestäni oli tämä Eurosecurity Eurobondit. Minä tekstissäni eh, hyvä annoin aika paljon periksi neuvostolle – nimenomaan se, että me halusimme ottaa pois ne kannustimet, jotka meidän mielestämme olivat tärkeitä. Tämä kohta on ratkaisevan tärkeä. Me haluamme erittäin vahvan julkilausuman komissiolta. Jos komissio ei laadi julkilausumaa, niin se pitäisi kuitenkin sitten sisällyttää tähän tekstiin itseensä. Minulle tämä on tärkeä kohta. Mutta mietinnön lisäksi on tehty suunnattomasti työtä Elisa Ferreran toimesta uusien työvälineiden suhteen. Siinä on avattu väylää Pervansin aloitemietinnölle eurooppalaisesta ohjausjaksosta. On tehty ehdotuksia myös petoksista. Kyllä tämä kaikki merkitsee tärkeää lisäarvoa. Ei ole kyse siitä, että luovutaan kaikesta talousvuoropuhelusta, eikä saa luopua siitä, että kun on keskinäistä riippuvuutta, niin kaikki jäsenvaltiot silloin puhuisivat. Philippe. Philippe, You chair. Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensinnäkin haluaisin sanoa, että me vihreät olemme erittäin paljon kurimuksen puolesta. Me tiedämme, että tarvitsemme sitä Euroopassa, mutta tähän tarvitaan kolme kriteeriä. Sen pitää olla tehokas, tietysti. Sen pitää myös olla kestävä ajan myötä. Ja kolmanneksi sen pitää olla oikeudenmukainen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me uskomme, että tämä paketti on liian heikko. Me otamme uuden kannan siitä, siinä on paljon hyvää, siinä on sellaista myös, mitkä ei liity näihin kriteereihin, joita juuri sanoin, eli kasvu- ja vakauspaketista koko ryhmä äänestää sitä vastaan. Olen erittäin selkeä, eli mikä olisi auttanut meitä äänestämään tämän paketin puolesta? No kaksi puuttuvaa linkkiä. Ensimmäinen puuttuva linkki on se, että meillä olisi vahva kuri, ei ainoastaan julkisissa menoissa, mutta vahva kuri myös siinä, että mitä meidän pitäisi tehdä investointien kanssa ja köyhyyden ja ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa ja niin edelleen. Ja meillä ei ole tätä kuria tätä kutsutaan EU 2020 strategiaksi, mutta se on vitsi, koska kukaan ei todellakaan kiinnitä siihen huomiota. Ja me halusimme saada tähän kuria ja sitovaa kuria tähän EU 2020 strategiaan, mutta tämä ei saanut määräenemmistön hyväksyntää. Ja toisekseen, meillä ei voi olla talouden vakautta, jos meillä ei ole vakautta menoissa ja tuloissa. Ja tällä puolella, tässä kohdassa tämä parlamentti ja jäsenvaltiot ovat olleet johdonmukaisesti vastaan kaikkea edistystä. Ja minä olisin voinut olla vakuuttunut tämän kasvu- ja vakauspaketin puolesta, jos tietäisin, että meillä olisi veropaketti tulossa myös, mutta tämä on erittäin kaukana, sitä ei ole olemassa ollenkaan, ja sen vuoksi meidän mielestämme tämä koko paketti on epätasapainoissa. Tietysti tämä on eri asia, kun puhutaan tästä valvontapaketista. Me annamme, te, luomme uusia puitteita ja pyrimme ratkaisemaan sellaisia asioita, jotka aiheuttivat kriisin Espanjassa, Irlannissa ja muualla, ja meidän mielestämme tässä on edistytty hyvin. Haluaisin vain sanoa hyvin avoimesti sen, mitä sanoin suljettujen ovien takana. Tämä voi ainoastaan olla uskottavaa, jos makrotaloudellinen valvonta menee molempiin suuntiin ja jos se todellakin on järkevä. Eli me katsomme näitä tätä symmetria-asiaa. Haluan olla erittäin selkeä. Neuvosto kieltäytyy tästä ja me tiedämme miksi. Olen iloinen siitä, että parlamentti on löytänyt sopimuksen tässä asiassa ja jotkut haluaisivat mennä eteenpäin, jotkut eivät haluaisi, mutta meidän mielestämme meillä on hyvä sopimus ja jos me pysymme tässä sopimuksemme, pysymme tässä sopimuksessa, niin sitten voimme tukea tätä makrotaloudellista va- vakauspakettia. Ja sitten olemme saaneet hyviä tuloksia myös muissa kysymyksissä ja me tuemme näitä, koska tarvitsemme ammattitaitoisia tapoja edetä budjetin kanssa. Ihan lopuksi haluaisin vielä sanoa yhden asian. Paljon on puhuttu Pariisissa ja, Pariisista ja Berliinistä viime päivien aikana. Minä itse tulen pienestä maasta, mutta tiedän, että mitään suurta ei ole saatu aikaiseksi Euroopassa ilman erittäin vahvaa Pariisin ja Berliinin johtajuutta. Ja minä olisin odottanut näiltä kahdelta johtavalta maalta, jotka ovat johtavassa asemassa Euroopan taloudessa, että ne antaisivat johtajuutta Euroopalle ja olisivat kunnianhimoisempia tässä talouspaketin laadinnassa, mutta me kuitenkin saimme aikaiseksi erittäin heikkoja tuloksia, joten minä tuen sitä, että tässä käänteisessä määräenemmistöpäätöksessä, mutta tämä ei ole johtajuutta, koska me muuten vahingoitamme meidän kansalaistemme tulevaisuutta. Kiitos erittäin paljon. Minulla on Liisa ja Karl, jotka odottavat täällä puheenvuoroa. Meillä oli nyt yksi puhe jokaiselta ryhmältä. Meillä on Bermudan pääministeri ja valtiovarainministeri tulossa tänne puhumaan ja sitten meillä on keskustelu myös ECOFIN-neuvoston puheenjohtajan kanssa, joten pyytäisin, että puhuisitte erittäin lyhyesti tässä vaiheessa. Ja sitten herra Feo saa myös puheenvuoron, koska hän on mietinnön esittelijä, mutta muita puheenvuoroja ei tässä vaiheessa oteta, ellei sitten toinen esittelijä tule tänne. Liisa. Thank you very much, Chair. I'll be... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Haluaisin, en aio toista sitä, mitä on jo sanottu, mitä Udo tässä sanoi siitä, kuinka epäsopivaa tällä hetkellä on esittää tällainen rangaistuspaketti. Ja mielestäni tämä makrotaloudelliset epätasapainot ovat uusia asioita, kun ajatellaan tätä vanhaa kasvu- ja vakauspakettia. Ja koska tämä on uusi asia ja koska tarkoitus on laajentaa lähestymistapaa, siihen, mitä Euroopassa tapahtuu, on oikein, on, meidän pitää tehdä se oikein. Me parlamentissa haluamme olla mukana erittäin tiukasti tässä, aivan kuten yhteispäätösmenettelyssä on, on että me ymmärrämme ja keskustele, me keskustelemme asioista ja ymmärrämme, mistä me teemme, annamme ratka- rankaisuja. Me teemme erittäin paljon työtä. Minä kiitän puheenjohtajaa ja komissiota tästä kaikesta työstä, jota he ovat tehneet. Parlamentin puolesta me haluaisimme delegoituja säädöksiä ja me pyrimme saamaan aikaan kompromissin ja me jätimme nämä delegoidut säännökset sivuun ja nämä on erittäin tärkeää. Meidän pitäisi katsoa tätä asiaa kokonaisuudessa eikä ainoastaan yksittäisten maiden näkökulmia. Meillä on tarpeeksi rangaistuksia. Meidän pitää ymmärtää se, että sisämarkkinat toimivat erittäin monimutkaisesti ja tämä on syy sille, miksi symmetria ja ammesymmetria kysymykset ovat tärkeitä. Nämä ovat tämän ymmärryksen keskiössä. Meidän pitää ymmärtää, mitä tapahtuu Euroopassa ja sisämarkkinoilla, erityisesti euroalueella. Tämä on erittäin tärkeää ja meidän pitää pyrkiä ylläpitämään tätä tasapainoa, joka olemme saaneet aikaan. Ja minulle on erittäin pettymys se, että me nyt olemme menettäneet yhden tärkeän osan tästä kysymyksestä, josta olimme sopineet. Minun haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat pyrkineet tekemään työtä tämän yhteisen kannan puolesta ja toivon, että tulevaisuudessa ne menettelytavat, joissa pyrimme pitäytymään, ovat sellaisia, että saisimme laajan konsensuksen tästä paketista, mutta en kuitenkaan voi jättää tästä mietinnöstä yhtä asiaa pois, eli tämä symmetria- ja kysymys Minä kiitän kaikkia kollegoita siitä, että olemme päässeet eteenpäin ja että emme ole tehneet vääriä askeleita tässä tilanteessa, jossa nämä väärät askeleet olisivat olleet näkyviä. Me tarvitsemme oikeita askelia, jotta Eurooppa ke kestää ja edistyy tulevaisuudessa. Kiitos. Yes, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluan kiittää kollegoja ja neuvostoa ja Unkarin puheenjohtajavaltiota siitä, että he ovat työskentelleet tiukasti ja saaneet meidät tähän tilanteeseen, jossa me olemme nyt. Me voisimme tietysti olla helpommassakin asemassa, mutta on tietysti hyväksyttävä tämä tosiasia, että meillä on perustavanlaatuisia poliittisia mielipideeroja, joita ei voida ratkaista muuten kuin äänestämällä. Olen samaa mieltä Liisan kanssa siitä, että me teimme paljon työtä, että löysimme yhteisen kannan. Tämä vaati paljon kompromisseja, mutta samaan aikaan olen sitä mieltä, että tulos on hyvä ja olen sitä mieltä, että me pysyttelemme tässä sopimuksessa myös symmetria-asiassa, koska tämä on oikea tapa toimia. Ja toivon, että neuvosto ymmärtää tämän. Mitä sitten tulee tähän kasvu- ja vakauspakettiin, olen pahoillani siitä, että sosialistit eivät halua äänestää tämän puolesta, mutta samaan aikaan meillä on perustavanlaatuisia eroja, enkä näe, että tätä pystyttäisiin millään kompromissikeskustelulla ratkaisemaan, joten olen iloinen siitä, että enemmistö äänestää kuitenkin tämän puolesta torstaina. Ja käytännöllisesti puhuen tämä antaa paljon vastuuta neuvostolle. Olen samaa mieltä siitä, mitä kollegani herra Lambert sanoi. Se tapa, jolla Ranska ja Saksa tätä käsittelee, ei ole kovinkaan hedelmällinen. Ja olen sitä mieltä, että Euroopan neuvostolla perjantailla on hyvin suuri vastuu, kun he tätä arvioivat. Ja mikäli se sopimus viime vuodelta olisi tärkeämpi kuin Euroopan talous ja hallinto, talouden hallinto, niin tämä olisi siinä tapauksessa neuvoston vastuulla ottaa tämä tai tehdä tämä päätös, joten olen varma siitä, että tämä tapa, jolla me etenemme, on paras tapa ratkaista tämä asia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraava puhe. Sharon, de forma rápida, queria... Kiitoksia nyt ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, esittelijöitä, jotka ovat olleet mukana tässä työssä, erityisesti varjoesittelijöitä ja myöskin neuvoston edustajia. Asiasta on käyty kolmikantaneuvotteluja hyvin pitkään ja joskus kannat olivat hyvinkin kaukana toisistaan – ja erityisesti kiittäisin vielä sihteeristöä valiokunnassa. Viittaisin nyt vielä näihin oikaisuihin, mutta nyt on löydetty kohtuullinen kanta, joka sopii kaikille. Miten voidaan vähentää julkista alijäämää ja missä tahdissa se pitää hoitaa. Tästä pitää saada aikaan sopimus neuvoston kanssa, ja se on hyvin keskeinen kysymys. Joillekin maille tarvitaan siirtymäaika. Ja sitten muistuttaisin vielä siitä, että on tehty tärkeitä päätöksiä eurooppalaisesta ohjausjaksosta – Sehän liittyy osittain kasvu- ja vakaussopimukseen. Sitten on puhuttu näistä eurobondeista, symmetriakysymyksistä. Nämä ovat tärkeitä, jos haluamme saada aikaan Euroopan, jossa on kasvua hyvään tahtiin. Ja esittelijä on vedonnut siihen, että ensi perjantaina saataisiin aikaan mahdollisimman suuri enemmistö, jotta voimme vahvistaa parlamentin kantaa. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Minun täytyy nyt ilmoittaa, että komission jäsen ja ministeri lupasivat tulla mukaan tähän keskusteluun, mutta ajattelin, että myöskin valiokunnan jäsenillä on hyvin paljon sanottavaa. Ja näin on käynytkin. Mutta he olivat, valmiita, olivat olleet valmiita tulemaan tänne. Tiedän, että jotkut ovat suuttuneet siitä, että loppuäänestys on lykätty, mutta tämä on kyllä ainoa tapa saada aikaan sopimus ensimmäisessä käsittelyssä. Ja toivottavasti neuvosto nyt tarttuu tähän tilaisuuteen, joka heille tarjoutuu. Tämän käänteisen määräenemmistöpäättelyn asia ei ole saanut edes puolta parlamenttia taakseen. Ja se, että sopimukseen ei ole päästy tällä viikolla, ei liity siihen, että yhteispäätösmenettely olisi epäonnistunut. Hyvin paljon on saatu aikaan ja yksi suuria tähän liittyvistä kysymyksistä on se, että puheenjohtajavaltio Unkari ja Andras eivät olisi voineet tehdä tässä asiassa enempää kuin mitä he tekivät. Ja olen pahoillani sitä, että joudutte neuvottelemaan kolmeen asti aamulla, mutta jos tietä nyt on raivattu, lopulliselle sopimukselle, niin hyvin paljon se on sinun ansiotasi. Mutta kun on tällaisia poliittisia kysymyksiä, ei ole yllättävää, että kun halutaan poliittisia kantoja vahvistaa, ja se onnistuu ainoastaan, mikäli Euroopan parlamentti on asiassa mukana, eikä sitä voida hoitaa pelkästään hallituksessa tai hallitusten välisin toimin. Tämä on yksi asioista, joka on havaittu, tämän ongelma, jonka taakse ei ole saatu selkeää enemmistöä parlamentissa, koska on hyvin vaikeaa löytää tällaista poliittista johtajuutta. Mutta neuvostolle sanoisin, että ainoa tapa, jolla tällainen poliittinen johtajuus saadaan aikaan, on ottaa parlamentti mukaan. Ja siksi pyytäisin, että he miettisivät vähän uudelleen sitä, mikä on äänestyksen tulos sitten torstaina. Mutta kiitoksia kovasti kaikille. Sitten keskustelemme Paula Anne Coxin kanssa, Bermudan pääministerin ja valtiovarainministerin kanssa, ja pyydämme tätä viivytystä anteeksi. Right, thank you very much. No niin, kiitoksia. Jos voisitte nyt käydä paikoillenne. Meillä on nyt tämä keskustelu vuorossa. Ja tämän jälkeen me keskustelemme ECOFIL-neuvoston puheenjohtajan György Matolchkin kanssa. Mutta ensin keskustelemme Bermudan pääministerin ja valtiovarainministerin kanssa. Pyydän tätä viivettä anteeksi, mutta kuten näitte, Meillä oli aika tärkeitä asioita täällä käsiteltävänä ja menimme vähän aikataulun yli, mutta tervetuloa valiokuntaan ja nyt mielenkiinnolla kuuntelemme, mitä sanottavaa teillä on. Ja hukkaamatta nyt enempää aikaa, annankin teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. And Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille parlamentin jäsenille ja vieraille. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta tulla tänne. Tämä on hyvin ainutlaatuinen mahdollisuus pääministerille ja valtiovarainministerille Bermudasta tulla tänne puhumaan teille. Mielestäni tärkeintä on, en puhu kauaa, mutta tärkeintä on käydä tätä keskustelua, mutta tärkeää on huomata, että olen täällä edustamassa – sitä mahdollisuutta, että olen strateginen kumppani ja että meillä on erityiset suhteet. Olin täällä Wewin 2 kokouksessa ja minulla oli mahdollisuus tavata komission jäsenet ja sihteeristön jäseneitä verotusalalta ja myös ulkosuhteiden alalta. Ja tiedän, että tämä on erittäin tärkeää, että minulla on tämä mahdollisuus, erityisesti kun otetaan huomioon se, mitä Euroopan, Euroopassa tapahtuu tällä hetkellä. Tämä on sellainen viikko, joka on erittäin tärkeää. Tässä on paljon energiaa ja paljon tapahtuu Euroopassa tällä hetkellä, mutta tämä on myös erittäin hyvä mahdollisuus, että me voimme käydä tätä keskustelua. Ja sanon tämän, koska viime viikolla olin Washingtonissa ja siellä kongressissa puhuttiin siitä, että mitä tehdään äh, velkakatton nostamisen alalla ja emme haluaisi saada näitä asioita että ne olisivat jumissa. Siis joka puolella maailmaa taistellaan laman kourissa tällä hetkellä ja tiedän, että ne kommentit, joita valtiovarainministeri Kaidner sanoi aikaisemmin tässä kuussa, hän sanoi, että hän toivoo, että tuloksena näistä sääntelyistä Yhdysvalloissa olisi se, että meillä olisi paljon sääntelyjä muissa maissa, joissa pyritään kamppailemaan laman kanssa. Eli tämä on se tilanne, missä me olemme tällä hetkellä. Ja haluaisin Bermudan näkökulmasta tuoda teille tietoonne sen, että me otamme erittäin vakavasti sen, että meidän sääntelypuitteemme on kunnossa ja vankka ja että se, on, se mahdollistaa toiminnan. Bermudan valvontaviranomaisen työ on erittäin tärkeää ja haluaisin tuoda tämän esille, koska me näemme, me olemme maa ja näemme, että on tärkeää, että meillä on vankka valvonta ja me ymmärrämme myös, että tällaisia systeemisiä mukautuksia tarvitaan. Bermudan näkökulmasta meidän kokomme on erittäin pieni ja muutama viikko sitten meillä oli OECDn maailmanfoorumi meidän maassamme ja pää, pu, äh, puhe, varapuheenjohtajana tärkeää on se, että meillä on sitoumus avoimuuteen ja yhteistyöhön. Me olemme kaikki tässä samassa veneessä ja maailma on yhä kutistuva kylä ja meidän rahoitusjärjestelmämme ovat yhteydessä toisiinsa ja tämä on mahdollisuus meille. Meidän pitää olla selkeitä ja päättäväisiä siinä, että me etenemme. Ja äh, kun puhutaan Bermudasta julkisesti, niin meidän pyrkimyksemme tässä Solvenssi 2 asiassa ovat erittäin tärkeitä, koska tämä osoittaa ne muutokset, joita teemme Solvenssi 2. Tämä on erittäin tärkeää ja tämä osoittaa sen, että me tunnustamme, kuinka tärkeää on olla uskottava ja kuinka tärkeää on, että meillä on vankka rakenne ja puitteet sille, että me pystymme toimimaan yhdessä rahoitusalalla, rahoituspalveluiden alalla. Sanoisin, että jos meidän pitäisi muistaa ainoastaan yksi asia Bermudasta, niin se olisi tämä seuraava. huolimatta siitä, että olemme erittäin pieniä, niin me olemme kuitenkin jättäneet jättiläisiä siinä asiassa, kuinka me sopeudumme ja avoimuuteen ja sovellamme yhteistyötä. Haluaisin muistuttaa, että noin 24 Meillä on eri, paljon 24 veroyhteistyösopimusta monien valtioiden kanssa ja haluamme osoittaa, että me olemme sitoutuneita tähän järjestelmään, joka on vankka ja uskottava. Ja haluaisin vielä, että liberté, égalité, fraternité ovat erittäin tärkeä motto meille ja se, sitä sovelletaan tässä tällä saarella, joka ei ehkä ole teille kovinkaan läheinen maantieteellisesti, mutta kuitenkin me pyrimme toimimaan tässä maailmanlaajuisessa ympäristössä niin haastavaa kuin se onkin. Kiitos teille ajastanne ja huomiostanne. Kiitos. Thank you very much. Uh, I've already had a... Kiitoksia. Skinner jo ilmoitti, hän on esittelijä Solvensi kakkosen osalta ja hän tietää myöskin Bermudasta hyvin paljon. Eli Peter, ole hyvä. More about Bermuda. Niin kuin tietäisin Bermudasta vielä paljon enemmän. Tämä on mielenkiintoinen ajatus ja ensinnäkin rouva pääministeri, kiitoksia, että olette tulleet, tullut tänne ja kerroitte kannoistanne siitä, mitä tapahtuu näiden suhteiden osalta. Te olette hyvin diplomaattinen, koska olen tavannut jotain kollegoitanne aikaisemmin ja tiedän, että on syitä, miksi Bermuda on ryhtynyt näihin toimiin lisätäkseen avoimuutta. Ja tietysti maailmassa on arvostelijoita, jotka sanovat, että pitäisi mennä pidemmälle, mutta tiedän, että on hyvin pitkälti vastuuta siitä, että näitä esteitä on nostettu näin korkealle sen suhteen, että monet muut toimivat näin. Te olitte yksi ensimmäisiä maita, jotka, siis oli vain kolme, Bermuda, Japani ja Sveitsi. Siellähän vakuutusala on huippua. Ja kun ajatellaan, millainen käsitys monilla on siitä, mitä tapahtuu näillä offshore-maissa, ja sehän on näkymättömissä, ja se aiheuttaa riskejä tietylle talouksille. Mutta miten te rauhoittaisitte ihmisiä näistä ongelmista? Ja mitä voisitte sanoa? Pitäisi kuunnella amerikkalaisia vai eurooppalaisia? Te olette Atlantilla tällaisessa tilanteessa näiden kahden välillä. Ja sitten kun ajatellaan tiettyjä tuotteita, ne ovat aika monimutkaisia. Jälleen vakuutuksia esimerkiksi, ja monet ihmiset eivät haluaisi mitään tällaisia, koska he eivät ehkä ymmärrä niitä ja uskovat, että ne voivat aiheuttaa lisäriskejä. Mutta Bermudassa eh, näiden kanssa on toimittu hyvin ja ne ovat tehokkaita ja ne toimivat kummallakin puolella Atlanttia minä voisin ylistää nyt sitä, mitä Bermudassa on tapahtunut. Siellä on jatkuvasti edistytty näissä kysymyksissä ja haluaisin kuulla, voidaanko Euroopan tasolla, koska tähän puhuttiin tästä strategisesta kumppanuudesta, pitäisikö meidän miettiä jotain näissä transatlanttisissa suhteissa, jotka ovat hyvin tärkeitä sen suhteen, mitä seuraavaksi tehdään. Thank you for the question. Kiitos tästä kysymyksestä. Tämä on hyvin monimutkainen tilanne ja olen lojaali, mutta pyrin kuitenkin vastaamaan tähän, mitä tulee tähän näkemykseen ja siihen, että puhutaan näistä offshore-paikoista ja onshore-paikoista. Bermuda on melko suora ja me sanomme suoraan, että me haluamme olla ja me haluamme, että meidät, meitä pidetään – E, ikään kuin turvallisena satamana. Ja ne ihmiset, jotka haluavat investoida, niin ne voivat tehdä sen Bermudan, koska meillä on erittäin tiukka ja vankka puitekehys. Ja meitä on testattu hyvin vakavissakin tilanteissa. Meillä on IMF ollut, meillä on britit, ja niin heidän raportointijärjestelmänsä. Sitten olemme osa tässä Solvenssi 2 arvioinnissa vain pari viikkoa sitten. Ja vielä tärkeämpää on se, että kun puhuin avoimesta, avoimuudesta ja yhteistyöstä, Bermuda aikoinaan, aikoinaan moni vuotta sitten oli osa sellaista muodostelmaa, Äh, jossa pyrittiin OECDn puitteissa luomaan veroavoimuus. Ja me haluaisimme olla ytimessä tässä mukana ja haluaisimme auttaa siinä, että me muotoilemme tätä järjestelmää. Ja, e, eli uskottavuuden osalta me olemme erittäin vahvoja ja Bermuda on erittäin sitoutunut tähän asiaan. Viime aikoina äh, vero tietojärjestelmissä olimme ensimmäinen maa, joka nostettiin val, niin kutsutulle valkoiselle listalle, koska olimme selviä sen puolesta, että haluaisimme olla, halusimme olla suuria maan, maanlaajuisia toimijoita ja halusimme pelata sääntöjen mukana ja haluaisimme osoittaa niille, jotka haluavat tehdä bisnestä e-, Bermudalla ja Bermudan kanssa, haluaisimme olla uskottavia, koska uskottavuus ja maine ovat erittäin tärkeitä. Ja toinen asia, joka on erittäin tärkeä meille, on se, että Yhdysvaltojen standardejen normien mukaan, Egmontin ryhmän mukaan, joka, jossa puhutaan rahanpesun torjunnasta, Bermuda on alhaisimpien riskien riskimaiden joukossa. Eli me pyrimme, että meidät nähdään uskottavina tässä yhteydessä. Eli täten me, me käsittelemme tätä offshore vastaan onshore-asemaa. Ja muutama viikko sitten meillä oli yli 200 osallistujaa joka puolelta maailmassa OECDn maailmanlaajuisen foorumin osallistujina ja me olemme varapuheenjohtajana tässä ryhmässä, joten olemme osoittaneet uskottavuutemme. Mitä sitten tulee Solvensi 2 asiaan ja kaupankäyntiin ja näihin jälleenvakuutuksiin, haluan sanoa, että on erittäin tärkeää, Yleensä puhutaan tällaisista teknisistä asioista. Ystäväni saattaisivat puhua, että, tai saattaisivat sanoa, että minä puhun valtiovarainministerinä erilaisista asioista sosiaalipolitiikkaan liittyen, mutta jotkut saattavat sanoa, että tämä on ikään kuin sementin kova asia, koska tämä ei ole niinkään kiihkeä, tämä on enemmänkin tällaista jäykkää. Ja kun puhumme talouden asioista, niin on erittäin tärkeää tunnustaa, että meillä ei ole tällaista yhtä kokoa, joka sopii kaikille. Nämä tässä puhutaan jälleen vakuutuksista, eli riski meidän asiakkaillemme ja äänestäjillemme on pienempi, joten nämä ikään kuin suuret asiat ovat eri kategoriassa. Ne ovat erittäin tärkeitä ja me olemme nähneet, kun puhumme näistä sääntelyjärjestelmistä, että meillä on sellainen sääntelyjärjestelmä, joka on pääasiallinen asia. Ja me olemme jatkuvasti pyrimme, pyrkineet olemaan johdonmukaisia ja pyrkineet varmistamaan, että me voimme antaa riippumattoman viranomaisen ja resurssit. Ja itse valtiovarainministerinä pyrin takaamaan, että menen parlamenttiin puhumaan ja keskustelemaan tästä lainsäädännöstä, jotta saamme mukaan kaikki osiot. Mutta on erittäin tärkeää, että ne, jotka arvioivat Bermudaa, tunnustavat tämän ja erottavat nämä kaptiivit, jotka ovat paljon vähemmän riskialtis ympäristö ja sitten tämä, nämä toiset asiat, jo, joissa puhutaan kaupan jälleenvakuutuksesta. Mitä tulee meidän vakuutusjärjestelmään Euroopassa on erittäin tärkeää, että tämä otetaan huomioon, koska se jatkuu, jatkaa kasvamistaan ja Euroopassa 16 miljardia on tämä nykyinen koko tällä alalla ja ja tämä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2007. Saksan kauppa on noussut viidellä prosentilla ja tuonti on noussut ratkaisevasti. Meidän market, markkinoimme, markkinoidemme ammattitaito on erittäin korkeatasoista. Ihmiset tulevat Bermudalle, heillä on erittäin monimutkaisia liiketoimintoja ja he tietävät, että meillä on taidot ja meillä on innovaatinen asiantuntijuus, joka on käytössä. Ja tämä on erittäin tärkeää varsinkin meidän riippumattomuuden valvontaviranomaisten osalta. Eli liiketoiminta sekä kuluttajat ja ihmiset hyötyvät Bermudan tilanteesta. Ja Washingtonissa tämä asia oli esillä, koska voin kertoa, kuinka erinomaisia me olemme ja kuinka vankka meidän sääntelykehyksemme on ja kuinka uskottavia me olemme. Voin, meillä on erittäin hyvä maine, mutta mitä poliitikot haluavat tietää on se, että kuinka tämä vaikuttaa – ihmisiin ja kuinka tämä vaikuttaa minun vaalipiiriini Kaliforniassa esimerkiksi tai Floridassa vaikkapa, jossa on hurrikaaneja ja tulvia. Ja sitten kerran meille, että Bermudalla on mahdollisuuksia ja tämä alentaa kuluja jokapäiväisessä elämässä kuluttajille. Ja tämä on semmoinen asia, joka antaa paljon enemmän vastakaikua kuin tällaiset tekniset asiat. Mitä sitten tulee strategiseen kumppanuuteen, mitä meidän pitäisi etsiä? Annan ihan lyhyen esimerkin. Eilen kävelin ympäriinsä ja tapasin komission jäseniä ja kysyin, koska tiedän, että OECDllä on Bermudan kanssa yhteyksiä ja heillä on erittäin paljon työtä, heillä on liian paljon työtä, kaikki maat haluavat raportteja ja heillä ei vain ole mahdollisuutta tuottaa näitä. Ja he tietävät, että meillä on asiantuntijoita, joten he halusivat saada jonkin, jonkun asiantuntijapaikat palkattua, mutta me hyödymme tästä, koska saamme vuoden tai parinkaan jälkeen jonkun ihmisen takaisin, joka on saanut kokemusta OECDstä. Mutta ajattelin, että minä eilen, kun puhuin eri johtajien kanssa, niin kysyin, että olisiko mahdollisuutta tai tahtoa tarkastella sitä, että meillä olisi, me saisimme asiantuntijuutta tai rahoitusta Euroopasta. Jos teillä on rahoitusta, niin tietysti haluaisimme sitä, mutta haluaisimme va vakuuttaa siitä, vakuuttaa sitä, että olette uskollisia ja uskottavia meille. Ja tämä on erittäin pieni esimerkki kumppanuudesta. Toinen asia, joka puhuu Solvensi kakkosen puolesta, on se, että on erittäin tärkeää, että Bermuda nähdään sellaisena, että se on ensimmäisten arvioiden arvoinen. Me olemme käyneet kaikenlaiset arvioinnit läpi ja me pyrimme vastaamaan standardeihin ja me teemme sen erittäin pienessä muodossa. Ja haluaisin, että kun te lainsäätäjinä ja politiikan toimijoina tutkitte tätä Solvenssi kaksi asiaa, haluaisin, että te ette rankaisisi Bermudaa siitä, että se on ollut mukana tässä. On ollut rehellinen ja se on pyrkinyt ö, vastaamaan näihin standardeihin, joita vaaditaan. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää, koska meitä ei pitäisi rangaista tämän johdosta. Tämä on yksi aspekti, joka liittyy strategiseen kumppanuuteen. Toivottavasti vastasin kysymykseesi. Kiitos. Thank you very much for that uh, comprehensive... Kiitoksia tästä kattavasta vastauksesta. Philip. Uh, thank you, Mrs. Kiitoksia. Kiitoksia tältä paikalle, pääministeri. Suoraan sanottuna minulla on nyt vähän ongelmia ymmärtää, miksi yritykset usein, myöskin eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset yritykset, haluaisivat aloittaa toimintaa Bermudalla. No, tiedän, että teillä on kivat sääolosuhteet, ja tehän nyt tästä nyt puhua, teillä on myöskin asiantuntemusta, mutta varmaan tällaista asiantuntemusta löytyy myöskin muualta. Esimerkiksi myöskin takaperoisista paikoista, kuten Amerikasta tai Euroopasta. Eli jos he tulevat teille, niin se ei varmaan johdu kehitysavusta, vaan siitä, että se liittyy suoraan voittoihin. No, voitte tietenkin perustella asiaa miten haluatte, mutta minä voin nähdä, että avoimen, avoimuuden suhteen yritysten tilit eivät ole julkisesti avoimia. Yritysten omistajia ei näy julkisista rekistereistä eikä näistä yksityiskohdista. Te löytte mukana tästä säästötilidirektiivissä, etkä muissakaan ja niin edelleen. Eli sanotaan, että minä uskon teitä, enkä tämä koske pelkästään teitä, ja ehkä on Bermudan ja joidenkin pahempien paikkojen välillä on eroja jossa on rahapesoja niin muuta ja hyvä, että teillä ei ole tällaista ongelmaa, mutta alan uskoa teitä, kun te olette mukana tässä automaattisessa tietojenvaihtojärjestelmässä EUn jäsenvaltioiden veroviranomaisten kanssa ja noudatte tätä säästödirektiiviä. Jos te ryhdytte näihin toimiin, niin sitten voin alkaa ajatella, että nämä tyypit ovat ihan tosissaan. Mutta näin nyt ei ole vielä käynyt. Kiitoksia tästä kommentista ja kysymyksestä ja olen nyt eri mieltä ja kohta kuulette miksi. Minusta tuli Bermudan pääministeri lokakuun lopussa ja yksi lausunnoistani liittyy siihen, että nyt ei jatketa niin kuin aikaisemmin ja että Bermuda on avoin yritystoiminnalle. Tärkeää myöskin, ja tehän viittasitte tähän Bermudan kauniiseen ilmastoon. Varmaan 70-luvulla Bermuda tunnettiin sinisestä taivaasta vaaleanpunaisesta hiekasta ja rauhallisuudesta, mutta nyt tämä tilanne on muuttunut viime aikoina ja nyt meidät tunnetaan meidän tehokkuudestamme ja meillä on hyvä maine yritysmaailmassa. Eli tämä bisnes- ja vapaa aikasuhde suhde on muuttunut. Ja kuten aikaisemmin totesin liittyen sekä verotietojen vaihtamiseen ja siihen, että me olemme OECDn globaali foorumin varapuheenjohtaja. Eli meillä on moitteeton kokemus ja hyvät puitteet. Ja myöskin kun ajatellaan tätä säästödirektiiviä, Bermuda ei ollut tässä luettelossa, mutta me olemme ilmoittaneet, että me uskomme että veronvaihtojen vaihto on tärkeää, ja tämä aloitettiin Yhdysvaltojen kanssa jo 80-luvulla puolivälissä. Ja asiasta vastaavat viranomaiset, kun me saamme pyyntöjä, niin Bermuda aina toimii näissä täysin moitteettomasti. Eli kun ajatellaan näitä instituutioita ja ihmisiä, he ovat jo nähneet, että me olemme täysin vilpittömiä ja että me olemme olleet maa, joka on toiminut sääntöjen mukaisesti ja täysin moitteettomasti rahoitusmaailmassa. Ja siksi yritykset tulevat Bermudalle. Maine on erittäin keskeistä ja myöskin tiedetään, että me emme ole mikään takaperula. Meillä on vain neljä pankkia ja me toimimme kansainvälisten standardien mukaisesti. Eli uskon, että ajan mittaan ja ehkä te muutatte vielä kokemuksemme takia mielipidettänne, mutta kiitoksia kuitenkin näistä huomioista. Kiitos sitten Astrid. Kiitos rouva puheenjohtaja. Niin, hetkinen vielä, pannaan täällä vielä kuulokkeet päähän. I'm sorry, but my English is not olen pahoillani, jos englanninkielinen ei riitä puhumiseen. Rouva puheenjohtaja, minä haluaisin ihan ensiksi kiittää Bermudan pääministeriä, että hän on tullut meidän valiokuntamme vierailulle ja erityisesti haluan onnitella siitä tavasta, rouva, haluan onnitella teitä siitä tavasta, miten selititte, kuinka olette paljon nähneet vaivaa. Sä säilyttääksenne maineenne, uskottavuutenne ja koskemattomuutenne myös finanssimarkkinoilla. Minäkin tulen pienestä maasta, Luxemburgin suurherttuakunnasta, ja me usein suurten toimesta joudumme ottamaan vastaan useinkin epäoikeutettua kritiikkiä, koska me uskallamme, vaikka olemme pieniä, me uskallamme kehitellä pörssejä, muita sektoreita, talouden sektoreita, kun jotkut suuret maat ovat sitä mieltä, että pienten maiden ei pitäisi puuttua tällaisiin asioihin. Sen takia minä ymmärrän teitä varsin hyvin, erittäin hyvin. Haluan onnitella teitä tästä ja sanoa vielä sen lisäksi, että ei ole laisinkaan helppoa. Minä puhun kokemuksen syvällä rintaäänellä tästä talosta. On vaikea taistella vanhoja juurtuneita ennakkokäsityksiä vastaan. Ranskalainen sanalasku sanoo, että ei ole pahempaa kuuroa kuin sellainen, joka ei halua kuulla. Ja joskus on viimeinen, viimeisin tapahtumahan on tästä aika tyypillinen silloin, kun tehdään arviointeja jotka ovat täysin perusteettomia, eivätkä perustu tosiaihin, vaan ennakkokäsityksiin, ennakkoluuloihin. On kysytty, että miksi EUn jäsenvaltiot menisivät avaamaan jonkun viraston tai putiikin Bermudalle mutta mehän tiedämme, että kun kolmannet maat tulevat myös avaamaan omia virastojaan ja toimistojaan toimipisteitään tänne meidän maaperällemme, mutta mikä on tärkeää, että pelaamme samalla pelikentällä ja noudatamme samoja sääntöjä ja että noudatamme myös sitä tosiasiaa, että sääntöjä todella noudatetaan halusin sanoa vielä äh, muutaman sanan. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons des solutions oman vakuutuslaitoksista. Näitä ratkaisuvaihtoehtoja ei ole kovin paljon, mutta, äh, toi, mutta niidenkin pitää olla sopivia ja noudattaa sääntöjä. Meidän pitäisi jättää asiat nyt äh, sellaisiksi kuin ne ovat tällä hetkellä, koska ne ovat tyydyttäviä ja yhteensopivia. Madam, I could go on and on. Niin, voisin tietenkin jatkaa, mutta te nyt sanoitte oikeastaan jo kaiken. Ja haluaisin kiittää näistä kommenteista. Ja johtajuus liittyy siihen, että toimii oikein. Ja Bermuda katsoo olevansa johtaja rahoitusalalla ja katsomme, että pitäisi olla yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. Ja se on yksi syistä, miksi kommentoin, että toivottavasti meitä ei rangaista siitä, että toimimme oikein ja että etenemme näissä asioissa sen sijaan, että yritämme viivyttää asioita. Mutta kiitoksia näistä kommenteista ja arvostan niitä kovasti. Kiitos. Kiitoksia. Teillä on onnea. Täällä on nyt kolme ihmistä paikalla, jotka puhuvat näistä vakuutuskysymyksistä, Eli olemme tässä rinnallainen. Sitten vielä Antolin. Antolin, you ask the floor. Yeah. Sí, muchas gracias. Eh, Kiitos paljon. Minäkin haluaisin kiittää rouva pääministeriä, että on tullut tähän valiokuntaan ja kertoa, kuinka suurella mielenkiinnolla kuuntelin sanoja, että te puhuitte strategisista jäsenyydestä Bermudan, kun on kyse rahoituspalveluista. Ja minulle nousi silloin kaksi kysymystä mieleen. Ensimmäinen on, on valvonnassa. Ihan selvä, että EU haluaa, että sen ja säännöt, kun puhutaan sääntelystä, että näitä sääntöjä noudatettaisiin ja se haluaisi toimia tiivissä yhteistyössä, kun on kyse valvonnasta. Se haluaa takeet siitä, että se valvonta toimii, että se saa käyttö, käyttöönsä informaatiota. Sen takia minä haluaisin kysyä teiltä tästä seuraavaksi. Eh, seuraavaksi verotusyhteistyö me haluaisimme tietysti edistää tiedonvaihtoa. Tämä tiedonvaihto voisi myös mennä myös yhdenvertaisiin normeihin. Se voisi myös laajentua kirjanpitosääntöihin ja se, me, me haluaisimme myös laatia velvoitteen inform, informaationvaihdosta maakohtaisesti Sir, thank you for your question. Kiitos tästä kysymyksestä. Kaksi asiaa, jotka liittyvät tähän ensimmäiseen kysymykseen, joka oli, että kuinka me voimme edistää yhteistyötä sääntelijöiden kanssa. valtiovarainministeriö, jossa itse olen valtiovarainministerinä, ja sitten on riippumattomat valvontaviranomaiset, Eli poliitikot ja minä emme puutu tähän. Jotkut voisivat sanoa, että siksi se toimiikin niin hyvin, <laughs> mutta kuitenkin sanoisin, että Bermudan valvontaviranomainen on asettanut tällaisen valvonta kollegiot kansainvälisesti, jossa on yhteyshenkilöitä joka puolella maailmaa, koska osa tätä toimintaa, jossa Solvenssi 2 käsitellään, on erittäin tärkeää, että on vuoropuhelua tällaisella funktionaalisella tasolla, että voidaan vakuuttua siitä, että meillä on tarvittavat tiedot yrityksistä ja ryhmistä ja ryhmittymistä joka puolella maailmaa, ja että tämä tieto on yhteen koottuna ja että meillä on yhteistyötä näiden eri valvontaviranomaisten välillä maailmanlaajuisesti. Eli tämä on sellainen asia, jonka Bermudan valvontaviranomainen on taannut. Ja olin täällä tällä viikolla, koska jotkut meidän kumppaneistamme yksityisellä sektorilla sekä hallituksella, hallituksen välillä ovat sääntelijöitä. He olivat mukana vuoropuhelussa erilaisissa tapahtumissa tällä viikolla ja olemme myös kutsuneet sääntelijöitä ympäri maailmaa Bermudalle ja viime vuonna äh, loka-marraskuussa järjestettiin kokous, koska Bermudan valvontaviranomaiset, äh, valvontaviranomaiset järjestivät tällaisen tilaisuuden, koska se on heidän mielestään tärkeää. Tämänpäiväisessä aamu, aamun kokouksessa puhuttiin siitä, että on tahdon tahto tutkia myös sääntelypuolella sitä, että olisiko mahdollisuus tehdä yhteistyötä. Mutta mitään e, me emme ainoastaan puhu sisällöstä. Me haluamme todella varmistaa, että meillä on tällainen tiedonvaihto molemminpuolisesti ja että me työskentelemme yhteistyön hengessä yhdessä. Mitä sitten tulee tähän veroyhteistyöhön? Kuten sanoin, Bermuda oli OECDssä mukana, kun laadittiin tällaista mallia. Meillä on, meidät on myös otettu mukaan tällaiseen huippukastiin OECDssä, ja meillä on paljon verotieto sopimuksia 24 tällä hetkellä ja tämä vain lisääntyy. Olen menossa Lontooseen seuraavaksi ja huomenna allekirjoitan Indonesian kanssa verotietovaihtosopimuksen. Eli Berdudalle on selvää, että me haluamme olla aktiivisia, vastuullisia kansainvälisessä yhteistyössä ja me teemme sen selväksi, että me emme sitoudu mihinkään hämäräpuuhiin. Tämä ei ole meidän, meidän asiamme. Kiitos kysymyksestä. Kiitoksia, Teodor. Președintă. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc foarte mult eh, doamnei prim-ministru pentru... Haluan kiittää rouva pääministeriä hänen tiukasta päätöksestään lähteä uskottavuuden avoimuuden eh, tielle – koskemattomuuden tielle ja hän haluaa, että Bermuda nähtäisiin tämän kaltaisena valtiona ja taloudellisena käsitteenä. Edustaja Lambert esitti täällä koko joukon kysymyksiä, jotka liittyivät Bermudalle, Bermudan, rekister, Bermudan rekisteröidystä yrityksistä. me eivät nimi ei ole julkinen, mutta en kuunnellut valitettavasti, mitä vastasitte tähän esitettyyn kysymykseen. With regard to, I think the comment, the question... Tämä kysymys liittyy yritysten rekisteröintiin ja myöskin näihin omistussuhteisiin. Lainsäädäntö ja se, joka kuuluu valvontaviranomaiselle, me haluamme tutustua eri tahoihin jo, jo ennen kuin rahanpesulainsäädäntöä säädettiin. Ja tällä tavalla me toimimme. Eli kun ajatellaan näitä vakavaraisuuskysymyksiä yrityksissä, sen pitää... No meillä on yritysrekisteri hallituksessa ja myöskin valvontaviranomaisella on vakavaraisuustarkistuksia siellä katsotaan näitä asioita, kun joku haluaa perustaa yrityksiä, ja meillä on yhteyksiä myöskin Interpolin ja muualle, kun katsomme, kuinka vilpittömiä nämä eri tahot ovat. Eli meillä on jo olemassa menettelyissämme lainsäädäntöä. Yrityslainsäädännössä ei ole määritelty näitä vakavaraisuussääntöjä, mutta se on kuitenkin vaadittu. Ja mitä tulee näihin omistajuussuhteisiin, äskettäin säädettiin lakeja, jotka liittyvät vertaisarviointeihin. Ja meillä on, no kai voitaisiin sanoa, että meillä on vaiheitainen lähestymistaka sen suhteen, miten ongelmia voidaan ottaa esille. Mutta kun katsomme nyt tämänhetkistä lainsäädäntöä, meillä on vakavaraisuusvalvontaa ja katsomme niitä tahoja, jotka haluavat omistaa yrityksiä, jotka toimivat Bermudalla – Meillä on yritysrekisteri, joka on käytettävissä. Ihmiset voivat käydä tutustumassa siihen toimistoaikoina 9-5. Ja myöskin kopioita voidaan saada pientä maksua vastaan. Eli avoimuutta on. Tämän asian suhtaudumme hyvin vakavasti. Edward. Kiitoksia sitten, Edward. Thank you. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Anteeksi, hyvä pääministeri, mikä onkaan tämän pienen alueen historia. Monet maat, jotka ovat mukana tässä yhteisössä, haluavat aina selittää, kuten Filipin kysymyskin kuului, että on jotakin hämärää tai ihmeellistä siinä, että miksi tämä, koska miksi tämä pieni alue olisi kiinnostava ja miksi sillä olisi omaa toimintaa. On totta, että menneisyydessä oli verokilpailua, oli avoimuuden puutetta ja niin edelleen, mutta mikä ymmärrys on tällä hetkellä? Eli nyt kun, nyt kun nämä alueet... Käytäntö. Eli näillä alueilta niiltä odotetaan jotakin hämärätoimintaa edelleen. Eli miten osoitatte, että näillä alueilla on joitakin etuja, että niillä on tietotaitoa ja tietyt toimintaedellytykset, jotka ovat kilpailukykyisiä ja myöskin avoimia ja kansainvälisten sääntöjen ja odotusten mukaisia tällä alueella? I don't know that I can en nyt tiedä, pystynkö selittämään näistä epäilyksistä, joita mailla tai jäsenillä saattaa olla, kun nähdään, että sääntöjä ei ole noudatettu. Siis jos tämä oli kysymys. Mutta olen tehnyt eron Bermudan välille, koska siellähän voi olla perusteltuja epäilyksiä. Me, me olemme olleet avoimia ja yhteistyöhalukkaita – Ja se, mikä monista on poikkeavaa, on se, että ei ymmärretä, miksi pieni maa voi vetää puolensa investointeja. No en voi puhua muiden alueiden tai maiden puolesta, enkä halua niitä parjata, mutta kun puhumme nyt Bermudasta ja kun puhumme riippumattomista objektiivisista arvioineista, Silloin voi ottaa tai vedota IMFn arviointiin muihin raportteihin. Ja toteaisin, että kun ajatellaan sitä, miten Bermuda on käyttäytynyt, myöskin professori Cummins yhdessä yhdysvaltalaisessa yliopistossa totesi, että Bermudalla on klusterivaikutus. Ja mitä tämä klusterivaikutus tarkoittaa? Se tarkoittaa, että lahjakkuutta ja asiantuntemusta on kertynyt Bermudalle, kun ajatellaan vakuutusyritysten toimintaa, mutta myöskin kun ajatellaan palveluntarjoajia. Eli yhdessä korttelissa voi olla jo hyviä pankkeja. Siellä on asianajajia, jotka ovat huippuluokkaa – Meillä on tilintarkastusyrityksiä, jotka ovat aivan huippua. Ja hän sanoi, että tämän Bermudan magneettivaikutus. Koska varmaan siksi, että olemme pieni maa, me olemme joustavia ja innovatiivisia lähestymistavoissamme ja pystymme toimimaan tiiviisti, jolla on hyvä maine ja jossa on myöskin vakavaraisuusvalvontaa. Eli tämä vetää yrityksiä Bermudalle ja se, mitä, mikä on nähty ja mikä on tärkeimpiä piirteitämme, on se, että me toimimme nopeasti markkinoilla. Uudet toimijat, jotka haluavat päästä nopeasti markkinoille, sen jälkeen kun tämä vakavaraisuusvalvonta on hoidettu, meillä ei ole paljon byrokratiaa ennen kuin nämä yritykset pystyvät aloittamaan toimintansa, koska me tiedämme, että kun toimii globaalissa ympäristössä, silloin vaatimuksena on, että Kilpailukyky liittyy se, että voi tehdä omaa liiketoimintaansa. Ja kun sitä voi toteuttaa oikeissa puitteissa, jossa on hyvää vakavaraisuusvalvontaa, hyvää sääntelyä, se on asia, joka on tehnyt Permudasta vetovoimaisen rahoitusalan toimijan. Ja se on meidän piirteemme, emmekä tätä halua muuttaa ja kun toimin ministerinä ja tapaan yritysten edustajia, joskus saan kuulla, että vaikka emme teekään eroa kustannusten välille, sieltä saa, huomaavat, että Bermudalta saa laadukkaita palveluita, siellä on hyvä maine. Ja talous- tai maahanmuuttoministeri tai kuka tahansa ministeri Bermudalla ovat tavanneet sääntelijöitä. Eli me tiedämme, että meidän pitää reagoida – ja meillä on hyvin tasokkaita palveluntarjoajia. Ja nämä ovat tiettyjä tekijöitä Bermudan suhteen, mutta täytyy muistaa, että myöskin Bermuda maana on hyvin miellyttävä. Siellä on hienot maisemat, eli tässä on nyt kaksi myönteistä asiaa Bermudan osalta. Kiitoksia. Tässä olivat kysymykset ja kiitoksia, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme. Yksittäiset jäsenet, kuten minä itsekin, olemme edelleen vuoropuhelussa sääntelijöiden ja teidän kanssanne. Nyt kun etenemme Solvensi kakkosen osalta, mutta myöskin muiden lakien osalta, ja yritämme löytää oikeudenmukaisen tavan käsitellä näitä kysymyksiä. Tämä on meille monelle hyvin tärkeä asia ja meidän täytyy saada nämä standardit kuntoon, mutta kuitenkaan ei pidä luoda vääränlaisia aitoja Euroopan ympärille. Meidänkin pitää olla avoimia liiketoiminnalle, eli kiitoksia, että olitte paikalla. Ja kuten sanoin, me jatkamme tätä vuoropuhelua teidän kanssanne. Kiitoksia puheenjohtaja. now be a five break. Nyt pidämme viiden minuutin tauon meidän täytyy nyt katsoa, mitkä asiat menevät täysistuntoon ja haemme ministerin vielä paikalle. Eli seuraavaksi paikalle tulee Unkarin ministeri, muistakaa. Uh, thank you. Kiitos kollegat. Minulla on tässä ollut paljon tekemistä, mutta asiankirjat nyt saatiin nyt täysistuntoon menemään. Olen erittäin tyytyväinen, että voin toivottaa tervetulleeksi Unkarin Jorgi Matolshin, joka on Ekon neuvoston puheenjohtaja ja Unkarin valtiovarainministeri tervetuloa myös vanhalle ystävällemme French Kalmenille. Me ihmettelen, että miten olemme selvinneet ilman häntä nämä viimeiset päivät, mutta me olemme tottuneet toisimme näissä kaikissa trilogiiven neuvotteluissa. Tervetuloa ne, tähän valiokuntaan ja varmasti haluat myös antaa oman reporttisi tästä, eli ole hyvä. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Itsehän olen ECOFIN neuvoston jäsen. Me olemme ylpeitä hänestä ja teistä, että hän pääsi mukaan tähän klubin. Eli arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät kollegat, hyvä Sharon. Nyt Unkarin puheenjohtajuuskausi on lopuillaan ja nyt pieni yhteenveto suurimmista tavoitteista ja tärkeimmistä saavutuksista – Unkarin puheenjohtajuuskaudelta. Lähes kuusi kuukautta on nyt kulunut. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä erinomaisesta strategisesta kumppanuudesta. Te olette olleet erittäin hyödyllisiä Unkarille, koska viimeisen kuuden viikon aikana meillä on ollut hyvin laajamittaista ja hyödyllistä kolmikantaneuvotteluja. Tämä oli hyödyllistä. Meillä oli yhteinen lähestymistapa ECOFIN neuvostossa, joten käsittääkseni olemme jo saaneet paljon aikaan teidän avullanne. Toiseksi kokouksen tärkein tavoite ei ole tehdä päätöksiä. Eilen Ecofinissä tehtiin päätöksiä ja te teette sitten omat päätöksenne Euroopan parlamentissa ja tietysti kaikki poliitikot, puheenjohtajat ja pääministerit tekevät omat päätöksensä, mutta nyt ei ole oikea päätös tehdä päätöksiä täällä. Nyt on vain aika pohdiskella strategista kumppanuuttemme viime kuukausina ja tarkastella ja kuunnella toisiamme jälleen kerran nyt puheenjohtajuuskauden päätteeksi. Unkarin puheenjohtajuuskaudella meidän piti keskittyä kahteen pääasiaan. Ensinnäkin olimme mukana neuvoston toiminnassa, eli me olimme siis neuvoston puheenjohtaja, myöskin ECOFIN neuvoston puheenjohtaja tietysti. Ja meillä oli kaksi historiallista rakennemuutosta hoidettavana. Nämä kaksi muutosta, eli siis taloushallintopaketti ja eurooppalainen ohjausjakso, ne ovat luonteeltaan historiallisia. Taloushallintopaketin osalta kyse on ensimmäisestä laajamittaisesta yrityksestä EU:ssa koordinoida jäsenvaltioiden politiikkaa. Ja sitten eurooppalainen ohjausjakso on myöskin historiallinen, koska se on osa kriisin vastausmekanismia. Ja kyseessä on ensimmäinen kerta, kun saimme Euroopan ohjausjakson päätökseen. Eli meidän piti keskittyä näihin kahteen rakennemuutokseen ja ne ovat olleet odotusten mukaisia, koska kumpikin on saatu nyt päätökseen – Eli pääsimme yleiseen sopuun taloushallintopaketista. Ja eilen hyväksyttiin kaikki suositukset, joita komissiolta on saatu, joten ne ovat nyt neuvoston suosituksia tai jäsenvaltioiden, siis nämä vakausohjelmat ja konvergenssiohjelmat. Eli nämä kaksi suurta ponnistelua on nyt saatu päätökseen. Ja kumpikin voidaan nähdä läpimurtoina, historiallisena askelina, toivottavasti oikeaan suuntaan. Sitten neuvoston ulkopuolella meidän piti keskittyä muihin kysymyksiin, olen mukana ESM-menettelyssä, EFFC-menettelyssä. Käsittelemme tietysti Kreikkaa, G20-kysymyksiä. Mutta meidän piti keskittyä tähän ensimmäiseen tehtävään, eli strategiseen toimintaan tulevaisuutta silmällä pitäen taloushallintopakettiin, Euroopan ohjausjaksoon ja sitten tietysti me onnistuimme myöskin etenemään rahoituspalveluiden sääntelypuitteiston osalta. Eli ainakin kolme asiaa saatiin päätökseen. Kaksi muuta asiaa tulee vielä sitten tänne lähipäivinä. Ja kaikki nämä kolme askelta, siis taloushallintopaketti, ohjausjakso ja rahoituspalveluiden sääntelypuitteisto, ne olivat painopistealueita Unkarin kaudella. Taloushallintopaketti on kaikkein tärkein tehtävä, joka on saatava päätökseen – mutta tässä vaiheessa lopullinen päätös kuuluu parlamentille. Henkilökohtaisesti katson, että tämä unionin vastaus kriisin hoitamiseksi ja tulevien kriisien ennaltaehkäisemiseksi ei olisi riittävän laajamittainen ilman taloushallintopakettia, tätä niin sanottua sixpackia. Tämä on ollut Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen yhteistyön tulosta ja haluaisin kiittää parlamenttia erinomaisesta yhteistyöstä Unkarin puolesta. Ja haluaisin kiittää teitä tästä strategisesta kumppanuudesta. Se oli erittäin tärkeä puheenjohtajavaltio Unkarille. Kun Lissabonin sopimus astui voimaan, nyt ensimmäistä kertaa parlamentti ja neuvosto hyväksyvät lainsäädäntöä yhteispäätösmenettelyssä talouspolitiikan alalla. Ja siksi mielestäni tämä menettely on historiallinen. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tällaista lainsäädäntöä yhteispäätösmenettelyssä. Ja Eurooppa saa nyt kokemusta näiden kahden toimielimen yhteistyöstä ja se on erittäin myönteistä. Neuvoston puheenjohtajana täytyy myöntää, että mielestäni parlamentti on parantanut tekstiä huomattavasti, eli Unkarin puolesta haluaisin kiittää teitä kaikista tarkistuksista. 2029 tarkistusta taisi olla. Niin, jotain sitä luokkaa. ECOFIN neuvoston puheenjohtajana minun täytyy tietää ainakin tämä lukema ulkoa. Sitten taloushallintopaketosta vielä. Sekä parlamentin että neuvoston tavoitteet olivat samat, eli halusimme vahvistaa EUn taloushallintoa – ja euroaluetta. Ja haluamme minimoida mahdollisuuden tuleviin taloussokkeihin. Se on teidän tavoitteenne ja se on myöskin neuvoston tavoite. Eli me olemme vastuussa tulevaisuudesta ja olemme nyt oikealla tiellä. Ja tämä taloushallintopaketti ollaan saamassa päätökseen. Neuvosto sopi eilen kompromissista, kuten tiedätte. Se toimitettiin parlamenttiin lopullisen tekstin muodossa. Toivottavasti äänestys täysistunnossa vahvistaa tämän sopimuksen, johon päästiin kolmikantaneuvotteluissa 70 tunnin neuvotteluiden jälkeen. Ainakin se vaikutti paljon pidemmältä, ainakin teille ja tämän valiokunnan jäsenille. Komission jäsenyt ei ole täällä paikalla, Olli ei ole täällä, mutta muistuttaisin, että komissio on ollut avainasemassa ja helpottamassa näitä neuvotteluita. Koska Olli reynyt oli paikalla, haluaisin kiittää häntä myöskin hänen erinomaisesta työstään. Sitten eurooppalainen ohjausjakso. Sekin oli yksi kulmakiviä Unkarin PJ-kaudella. Ja hienoa todeta, että ensimmäinen sykli ohjausjaksosta on nyt saatu onnistuneesti päätökseen. Eilen neuvosto hyväksyi maakohtaiset suositukset jäsenvaltioille ja suositukset euroalueelle – Me käynnistimme tämän ohjeisakso-menettelyn ja kaikki suositukset olivat hyödyllisiä. Niiden avulla voidaan parantaa jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa. Tätä ennen komissio oli arvioinut kansallisia uudistusohjelmia, vakaus- ja konvergenssiohjelmia yksittäisissä jäsenvaltioissa ja sitten sitten Eurooppa-neuvosto käsittelee asiaa myöhemmin tällä viikolla. Lopuksi toteaisin, että hyvin paljon käsiteltiin rahoitusmaailmaan liittyviä kysymyksiä, kun puhutaan rahoituspalveluiden sääntelypuitteista. Ja kaiken kaikkiaan etenimme viiden asian osalta – Ja kaksi asiaa toimitetaan vielä parlamenttiin. Ne pitäisi saada päätöksen tällä kaudella yhteistyössä teidän kanssanne. Nämä liittyvät euro käteisen kuljettamiseen. Ja lainsäädäntöehdotuksia on jo esitetty ja myöskin saavutuksiin liittyy lyhyeksi, muunti, lyhyeksi myynti, yleinen lähestymistapa, joka liittyy talletusten suojaan, Omnibus 2, kuten tiedätte. Eli kaiken kaikkiaan Sharon, hyvät kollegat, toteaisin, että Tämä on erittäin miellyttävää toimia yhteistyössä kanssanne näinä viikkoina ja kuukausina. Tätä kutsutaan Euroopaksi. Eli meidän piti tehdä yhteistyötä. Kyse on kolmikantaneuvotteluista. Tähän liittyy demokratia. Me tarvitsemme parlamenttia. Tarvitsemme myöskin kansallisia parlamentteja. Itse olen kansanedustajana Unkarissa, joten todellakin kannatan demokraattisia puitteita Euroopan parlamentissa. Eli kiitoksia tästä yhteistyöstä ja toivon, että parlamentti saa taloushallintopaketin päätökseen tulevina päivinä tai viikkoina. Kiitos. Kiitos erittäin paljon ja kiitos näistä kauniista sanoista, joita sanoit meillä on ollut hieman myrskyisiäkin aikoja, mutta meillä oli hyvät keskustelut näistä asioista taloushallintopaketin puitteissa ja jotkut asiat saimme päätökseen ja jotkut asiat aiheuttivat hieman hikkaa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että Unkarin puheenjohtajuuskauden työ olisi jotenkin vähäpätöistä. Kiitos erittäin paljon. Olette laittaneet sydämenne ja sielunne tähän asiaan tässä taloushallintopakettiasiassa ja ilman teitä emme varmasti olisi siinä tilanteessa, jossa olemme nyt. Parlamentilla on paljon kiitettävää, vaikka meillä on vielä tämä viimeinen jakso tässä käsiteltävänä. Toivottavasti saamme aikaan sopimuksen ennen kesää. Jean-Paul, olette täällä puhujalistalla. Meillä on Jean-Paul ja sitten muut puhujat. Rouva puheenjohtaja, arvoisa ministeri, Kaksi kommenttia. Yksi rehellinen ja toinen vähän pidempi. Tämä rehellinen kommentti on onnitellakseni teitä teidän Unkarin puheenjohtajakauden laadukkaasta työstä ja kuinka paljon me oli arvostaneet sitä, että olette olleet käytettävissä. Minä tässä käytän vähän erikoista kieltä, kun puhun entisestä kollegasta Eurooppa-asioiden ministeristä. Me teimme erittäin hyvää yhteistyötä Unkarin puheenjohtajakauden edustajien kanssa ja varmasti te voitte olla tyytyväisiä siitä, miten te olette tehtävänne hoitaneet. Tämä oli ensimmäinen osio tästä rehellisestä ystävy- ystävyydestä. Toinen on pidempi kommentti. En ole yhtä optimistinen kuin te nykytilanteen suhteen. Meillä on kaksi vakavaa asiaa, jotka ovat vielä täysin avoimina. Ensimmäinen on Kreikka ja vaikka parlamentti ei olekaan tullut suoraan tässä kuulluksi, ja tämä valitettavasti on vielä hallitusten välistä tai kahden välistä asiaa. Se kuitenkin huolestuttaa meitä suuresti, koska tällä tilanteella on aivan suora ja kova ja suuri vaikutus sillä tavalla, miten eurooppalainen julkinen talous toimii ja se myös vaikuttaa euroon Suomaan. Vaikka minä ajattelin ihan heti alusta, että Kreikan ongelma ei ole varsinaisesti euron ongelma, vaan Kreikan oma velkaongelma. Ja minä voin vain olla surullinen siitä, että toukokuussa 2010 Kreikan ongelma sidottiin euron ongelmaan. Ne ovat kaksi erillistä ongelmaa. Ei Kreikan ongelma ole alun perin euro-ongelma tai päinvastoin. Ensimmäinen ongelma oli tässä. Toinen ongelma on taloushallinta. Tilanne on vaikea tällä hetkellä. Vaikea sen takia, että Parlamentti on esittänyt pyyntöjä, neuvosto on lähtenyt liikkeelle. Kiitos teille siitä, mutta on vielä paljon vaikeita asiakohtia, ainakin kaksi, jotka ovat sen luontoisia, että ne voivat vähän heiluttaa tätä hyvää etenemisvauhtia, horjuttaa hyvää etenemisvauhtia. Jos puhutaan taloushallinnasta, niin se pitäisi ratkaista nopeasti. Taloudenhallinta pitäisi ratkaista nopeasti. Eurooppalainen uskottavuus on kyseessä. Vaikka sitten ei sillä ole suoraa yhteyttä, niin se on kuitenkin sidoksissa siihen, miten uskottavasti ratkaisemme tai Kreikan ongelma tullaan ratkaisemaan. Mikä tässä nyt on mm, niin kyseessä? Jäsenvaltioiden kyky toimia solidaarisesti ja koordinoidusti mm, politiikassa, talouspolitiikassa. Jokainenhan sanoi, jokainen tietää, että meillä ei voi olla yhteistä valuuttaa ja 17 erilaista tapaa hallinnoida kansallisia talouksia. Eli meidän pitää ottaa opiksi kriisistä. Me emme halunneet ottaa opiksi silloin, kun olisi pitänyt toimia tiiviimmin taloudellisessa yhteistyössä. Eli ongelma on yhä käsillä. Minulla on sellainen vaikutelma, että ei oltu hyvin perillä siitä, mitkä ovat suhteet Euroopan parlamentin ja kansallisten hallitusten ja kansallisten parlamenttien välissä. Monet valtion päämiehet, hallitusten päämiehet ovat sitä mieltä, että Euroopan parlamentti on niin kuin kansallinen parlamentti, jolle voi antaa ohjeita ja josta sitten saa enemmistön jolta voi pyytää sitten, että se vain tyytyisi siihen, mitä hallitukset ohjeistavat mutta, vahing, mutta valitettavasti asianlaita ei ole näin. Ei parlamentti voi lähteä <clears throat> hajottamaan hallituksia niin kuin kansallisissa tilanteissa näin on, jossa hallitus on vastuussa parlamentille kansallisissa tilanteissa. Eli meillä on ihan erityis, erityisrooli, meillä on yhteispäätösoikeus, mutta molempien osapuolten pitää lähteä eteenpäin eikä ajatella sitä, että yksi osapuoli voi yksipuolisesti määritellä vastapuolen kannan. Tänä päivänä näyttää siltä, että tämä keskustelu joiltain osin ei ole ihan selvää tai selkeä. Minä olen pragmaattinen. Minä pelkään, tämä on ihan henkilökohtainen näkemys, minä pelkään, että käytetään paljon aikaa keskusteluihin, joissa käsitellään asioita, jotka, joilla ei ole mitään käytännön vaikutusta. Ennaltaehkäisy, valitettavasti sitä ei ole sovellettu, koska lähivuosina ollaan jo korjaavassa järjestelmässä ja siellä pitää olla sitten jääsäännöt, joita sovelletaan korjaavasti. Jos meillä olisi todellinen kriisi käsissä, niin ongelmat sen ratkaisemiseksi eivät löytyisi ehkä näistä kiemuraisista monimutkaisista oikeudellisista argumenteista, vaan silloin lähdettäisiin vähän toimimaan poliittisemmin. Rouva puheenjohtaja, minä haluan kiittää tässä Ronska, Unkarin puheenjohtaja kautta sen loistavasti tekemästään työstä. Minä olen kuitenkin vähän pessimistinen ja epäileväinen, mitä tulee tapahtumaan lähipäivinä. Panokset ovat, haasteet ovat suuret Euroopalle ja tälle parlamentille, minkä kannan se tulee ottamaan ja miten se tulee ymmärretyksi oman kantansa suhteen kansalaisten keskuudessa. Thank you very much. Um... Kiitos. Minulla on paljon puhujia täällä, joten otan tässä nyt ensiksi kolme kysymystä ja sitten katsotaan loput korin. Eh, Kiitos. Ihan ensinnäkin haluaisin mm. kiittää teitä siitä, että olette täällä paikalla näinä viimeisinä puheenjohtajaskautenne aikoina. Haluaisin kiittää siitä työstä, jota olette tehneet. Ja kun katson, kuinka paljon olette pyrkineet tuomaan yhteen parlamentin ja neuvoston kantoja. Tämä on ollut erittäin hienoa. Tämä ei ollut helppo. Meillä oli aluksi 2000 tarkistusta ja sitten saimme 700 äänestystä ja sen tuloksena saatiin sitten Anders Kaamanin käsiin tämä asia ja meillä oli keskustelu. Tämä on erittäin suuri menestys että me pystyimme viime viikkojen aikana saamaan päätöksen lähes kaikki kysymykset. Aina ei ole mahdollista saada kaikkia ratkaistuksi samalla kerralla, mutta se mitä me teemme nyt ja äänestämme tästä asiasta, se osoittaa selvästi, että me olemme saaneet aikaan paljon edistystä, koska haluaisin palata siihen, mitä Jean-Paul Gosses sanoi. Meillä on paljon vastuuta kaikilla meillä kun otetaan huomioon tämä tilanne. Meillä pitää olla lainsäädäntöpaketti, josta todella voidaan sanoa, että tämä on vankka pohja vakuuttakseen tai talouden vakauden, mutta myös meidän pitää taata, että me saamme, löydämme tiemme takaisin talouskasvuun kansalaistemme vuoksi. Meillä on siis hyvin poliittisesti herkkä asia tässä pöydällä vielä kerran. Minä todella toivon, että yhteistyöllä me löydämme ratkaisun. Tämä menettely, joka parlamentti ottaa tehdäkseen, niin tekee selväksi, että meillä on vakaa kanta, mutta me olemme myös avoimia siihen, että saisimme aikaiseksi ensimmäisessä käsittelyssä ratkaisun. Kiitos vielä kerran tästä menestyksestä tähän mennessä ja toivottavasti me voimme vielä edetä tässä asiassa näinä viimeisinä viikkoina. Kiitos. Kiitos paljon. Minäkin haluaisin kiittää täällä arvoisaa ministeriä tulee hän on tullut selittämään meille asioita puheenjohtajakauden kanssa ja hän on antanut omia ajatelmiaan ja pohdintoja siitä, mitä on saatu aikaiseksi. Unkarin PJ-kausi on ollut, ei ollut ensimmäinen kerta, ei ollut ensimmäinen kerta, mutta ensimmäisen kerran on käynnistetty mekanismia, jotta saataisiin yhteispäätösmenettely aikaa. Lissabonin sopimus tietysti avasi vuoropu- eurooppalaisen vuoropuhelun näin ollen. Minä uskon, että nämä kolme aspektia ovat vaikuttaneet teidän puheenjohtajakaudelle. Haluaisin myös pohtia tässä ääneen joitakin asiin muut toimielimet ovat myös saaneet uutta luonnetta. No, Trichet on puhunut myös tästä komissaari Barnier on, ja meillä on myös korkea edustaja. Me, meillä on ulkosuhdepalvelu, meillä on parlamentti myös, haluaa myös integroitua paremmin tähän toimielin yhteistyöhön. Mm, mitä te olette miettineet tästä, että voitaisiin vähän yhdistää näitä töitä, ECOFIN, komissio, euroryhmä, eh, Euroopan neuvoston puheenjohtaja, eli miten tätä kaikkea hahmotellaan eteenpäin. Tämä kreikkalainen teema on tietysti ollut usein läsnä, mutta mielestäni emme aina puhu oikein tästä kreikkalaisesta kriisistä. Kriisihän vaikuttaa koko Eurooppaan, euroalueeseen, mutta enemmän kuin se on taloudellinen, se on poliittinen kriisi siinä mielessä, että sen ulottuvuuksiltaan sitä voitaisiin vähän, hidast, voitaisiin vähän leikata, mutta sen, hita, se, sen hitauden takia se on ollut niin vaarallinen. Mutta minkälaisia ponnisteluja on tässä tehty, mutta te olette puhuneet talouspaketista, taloudenhallinnon paketista. Maaliskuussa Ecofin puhui tästä, mutta viimeiset silaukset pitäisi myös tästä saada tehtyä mikä olisi taso, tasa, tasapainotettu ratkaisu. Tasapainotetun ratkaisun pitää pitää sisällä meidän mielipiteemme myös, onko kasvu otettu tähän mukaan, konvergenssikriteerit, mikä on kansalaisten legitimiteetti ja Euroopan parlamentti on sanonut, että on vielä paljon työtä, jos halutaan jatkaa tällä tiellä sääntelystä. Haluaisin kiittää teitä teidän tekemästänne työtä. Mä haluaisin tietää, miten tämä mikä on tällä hetkellä kyse valtion velkatilanteessa, mihin suuntaan tässä lähdetään ja mikä on sitten kiinnelainojen tilanne tällä hetkellä ja miltä, miltä pohjalta voisimme päästä sopuun tulevien kuukausien aikana? Right, uh, Hyvä. Nyt pyytäisin, että te vastaisitte näihin kysymyksiin. Uh, dear colleagues, um, Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä näistä ystävällisistä sanoista On itsestään selvää, että apua ne tarvittiin. Ja sitä on myöskin saatu. Eli tarki, tarkoitti meille hyvin paljon. Sitten kun ajatellaan EUn uskottavuutta, olen täysin samaa mieltä kanssanne. EUn uskottavuus on nyt vaakalaudalla. Kriisi ei vielä ole päättynyt, se on selvää. Ja nämä ovat hyvin vaarallisia aikoja. Meillä on valtion velkaongelmia euroalueella. Ja samanaikaisesti meillä on taloushallintopaketti tulevaisuutta silmällä pitäen, eli meidän täytyy ainakin toinen niistä saada päätökseen ja Kreikan kriisiä ei voida ratkaista nopeasti. Eli meidän täytyy valita tämä toinen. Näin olen käsittänyt. Sitten Kreikasta. Niin, olette täysin oikeassa. Ja kumpikin olette oikeassa. Tämä on poliittinen kriisi. Ja ihan pähkinänkuoressa Meidän pitää olla hyvin varovaisia tulevina kuukausina, koska mitään helppoja ratkaisuja Kreikan kriisiin ei ole. Haluaisin kiittää Karenia, Korinia ystävällisistä sanoista ja käsittääkseni olemme hyvin lähellä lopullista sopimusta. No 99,9 prosenttia tai 98 prosenttia ehkä. Mutta ollaan kuitenkin hyvin lähellä 100 prosenttia. Eli lopullista sopimusta lähellä ollaan jo, ja Eurooppa tarvitsee tätä sopimusta. EU on vaarassa. Kun ajatellaan kansainvälisiä markkinoita, eli meidän on onnistuttava, ja taloushallintopaketti saattaa olla yksi onnistuminen. Eli meidän täytyy vielä mennä hiukan pidemmälle ennen kuin saadaan sopimus aikaan. Ja sitten se, mistä Antolin puhui ja kysyi. Ensimmäinen vaikutelmani yhteistyöstä neuvoston, komission ja Euroopan keskuspankin ja Euroopan parlamentin välillä on ollut se, että me voimme tehdä yhteistyötä. Tilanne ei ole niin räikeä tai näkyvä kuin voisi luulla. Eli me voimme tehdä yhteistyötä. Tämä oli vaikutelmani ja tämä on edelleen ollut vaikutelmani Unkarin peijikaudella. Eli kyllä se toimii mutta kuitenkin tähän tarvitaan paljon ponnisteluita, prosessi on hidas. Joskus olemme aikataulusta jäljessä, mutta tämä kuitenkin toimii. Ja tietysti olen täysin samaa mieltä siitä, että poliittista kriisiä ei voida ratkaista rahoitus maailman keinoin. Kyse on poliittisesta kriisistä, joka liittyy EUn historiaan. Viittaan nyt siis Kreikan tilanteeseen, mutta Unkari on puheenjohtajuuskaudellaan keskittynyt tehtävinsä neuvostossa ja tietysti euroalueen maat käsittelevät sitten Kreikan tilannetta. Sitten taloushallintopaketti. Olen edelleen optimistinen, mutta luonteeltani olen optimistinen. Uskon, että lopullinen sopimus saadaan aikaan, koska meillä on aikataulupaineita. Aikaisemmin on tehty tiettyjä virheitä. Meidän täytyy parantaa toimintaamme. Eli taloushallintopakettia tarvitaan nyt kipeästi, kun mietitään euron, euroalueen ja koko EUn tulevaisuutta. Eli ehkä kollegani haluaa lisätä tähän jotain ja kiitän vielä teitä ystävällisistä sanoistanne. Thank you. have to... Kiitos. Minulla on ehkä kaksi kommenttia tästä rahoitussääntelystä ensinnäkin ja sitten talouden hallinnosta. Mitä tulee tähän sääntelyyn, niin me uskomme, että tämä on erittäin tärkeä osa tätä yhteistä vastausta kriisiin. Meillä oli siis rahoituskriisi, pankkikriisi, ei ainoastaan velkakriisi. Ja on erittäin tärkeää, että tästä opitaan, säännöt opitaan tiettyjä asioita ja saadaan paremmat sääntelyt aikaiseksi. Te kaikki muistatte, että kriisissä tämä lyhyeksi myynti ja nämä credit default swapit olivat haasteita normaaleille rahoitusmarkkinoille. Me saimme uudet sääntelyt aikaisesti, aikaiseksi val, neuvostossa ja olemme nyt hyvässä tilanteessa. Voimme saada aikaiseksi sopimuksen näistä asianmukaisista sääntelyistä parlamentissa. Kiitos tästä. Me myös tiedämme, että 2002 oli valtava ongelma, joka liittyi näihin hallituksiin rahat liikkuvat yhdestä maasta toiseen ja ihmiset pyrkivät löytämään porsaan reikiä järjestelmistä ja he pystyivätkin löytämään niitä. Nyt olemme saaneet yleisen lähestymistavan neuvostossa tähän direktiiviin, joka liittyy näihin talletusjärjestelmiin, ja tämä yhdenmukaistaa nämä puitteet Euroopan unionissa, ja tämä vaatii erittäin paljon näitä talletusrahastoja ensimmäistä kertaa Euroopassa. Ja toivon, että se, että meillä on tämä valtuutus neuvostossa tuleva, tulevalla puheenjohtajuuskaudella Puola voi toivottavasti saada aikaiseksi sopimuksen mahdollisimman pian. Lisäksi on erittäin tärkeää oppia kriisistä se, että meidän pitää vähentää toisen osapuolen riskiä ja pitää muistaa, mitä tapahtui Lehman Brothersin konkurssin jälkeen. Tarvitaan radikaaleja uusia ratkaisuja, esimerkiksi rahoitus vähennysjohdannaistuotteiden osalta. Tämä on erittäin kattava ja monimutkainen uusi sääntely, jota me tarvitsemme. Me olemme saaneet aikaiseksi viimeisen kuuden kuukauden aikana paljon edistystä tällä alalla, kun käsittelemme tätä asiaa neuvostossa. Ja eilen ministereillä oli mahdollisuus saada aikaiseksi poliittisia tuloksia. He, heillä oli keskusteluja näistä jäljellä olevissa ratkaisemattomista aiheista. Ja neuvosto on varmasti valmis pian keskusteluihin parlamenttien kanssa. Ja me tiedämme, että meidän pitää olla valmiita hyvin nopeasti. Ja ihan lopuksi vielä yksi esimerkki, joka ei aivan täysin liity kriisiin, mutta joka on kuitenkin erittäin tärkeä Se on tärkeää Euroopan kansalaisille ja tämä on uusi SEPA-asetus. Olemme saaneet aikaiseksi yleisen näkymän tästä tai yleistä edistystä tässä ja olemme saaneet parlamentin mukaan tähän työhön ja toivon, että me saamme aikaiseksi uuden asetuksen, josta ihmiset toivottavasti voivat hyötyä. Euroopan laajuisesti tästä uudesta rahoitus- ja maksujärjestelmästä. Ja sitten lopuksi vielä ihan lyhyt kommentti tästä taloushallintapaketista. Minulla on mahdollisuus sanoa jotakin myös huomisessa täysistuntokokouksessa. Minä todella uskon, ja tämä on se, mitä näen neuvostossa, että nykyinen teksti, joka on lähestulkoon hyväksytty teksti, sanoisin, se on paljon parempi ja paljon laadukkaampi kuin mitä se oli aikaisemmin, kun oli yleinen lähestymistapa. Me olemme hyväksyneet teidän ehdotusten perusteella sen, että hyväksymme tällaiset tärkeät asiat, kuten esimerkiksi eurooppalainen ohjausjakso ja sen käsittely. Voin sanoa nyt, että olitte oikeassa. Aluksi olimme hieman peloissamme, emme halunneet esittää tätä eurooppalaista ohjausjaksoa artikloissa erityisesti, mutta uskon, että te olitte oikeassa. Ja olen erittäin kiitollinen siitä, että puhutaan talouden vuoropuhelusta. Vuoropuhu- tässä taloushallinnon yhteydessä. Eilen neuvosto tuki meidän kompromissiehdotustamme, jossa pyritään ottamaan mukaan myös yksittäiset jäsenvaltiot tällä tasolla neuvotteluihin. Uskon myös, että makrotaloudellisessa tasapainossa on erittäin tärkeää edistyä ja olemme saaneet aikaiseksi edistystä tällä alalla. Tämä liittyy niihin periaatteisiin, josta sovittiin neuvostossa ja aikaisemmin Eurooppa-neuvostossa. Meillä pitäisi olla aikaisempi, varhaisempi rangaistus, jota sitten progressiivisesti sovellettaisiin. Minä uskon, että meillä on myös parempi tulostaulukon laatu ja meillä on sellainen lähestymistapa, joka heijastelee paljon paremmin sitä, mitä voidaan odottaa vaikuttaa tältä analyyttiseltä välineeltä, joka liittyy valvontamekanismiin. Lisäksi meillä on erittäin hyvä kompromissi Euroopan parlamentin osallistumisesta tässä, tähän tulostaulukysymykseen. Minun mielestäni on erittäin tärkeää myös se, että meillä on erityinen valvontalauseke, joka liittyy näihin arvopapereihin ja me pidämme oven avoimena. On vielä liian varhaista kommentoida tätä asiaa, mutta meidän pitää pitää ovi avoimena. Meidän pitää tutkia mahdollisuuksia käsitellä tätä tärkeää asiaa. Ja sitten ihan lopuksi minä uskon, että oli erittäin suuri edistysaskel, että pystyimme pääsemään yhteistyöhön ymmärrykseen näistä makrotaloudellisista epätasa-arvoista tai epäjohdonmukaisuuksista kahdessa eri tilanteessa. Tämä on erittäin tärkeää. Ja eilen neuvosto myös hyväksyi sen, että viitataan tähän arviointilausekkeeseen, joka liittyy siis tähän käänteisen määräenemmistö päätökseen. Saman aikaan neuvosto päätti, että se selventää ja laajentaa tätä kysymystä. Eli nyt verrattuna aikaisempaan versioon, joka hyväksyttiin aikaisemmin, nyt meillä on selkeämpi kanta ja julistus, joka pitäisi tehdä yleisesti, julkisesti, jokaisessa, joka kerran kun neuvosto ei seuraa komission suosituksia. Ja myös tämän, tätä laajuutta la, laajennettiin siis eilen ja nyt tämä koskee myös komission ehdotuksia. Eli kaksi suurta askelta tehtiin tämän järjestelmän vahvistamiseksi Eli meillä on tämä arviointilauseke, ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä on melko suora menettely. Eli jos tämä menettely ei toimi, niin sitten tarvitaan selkeästi sitä, että pitää arvioida tätä yhteispäätösmenettelyä. Eli neuvosto on valmis harkitsemaan tätä asiaa uudelleen jos tämä tapa, joka, josta päätettiin aikaisemmin, jota nyt vahvistettiin, jos tämä ei tulisi toimimaan. Thank you very much that. I, I'm, I'm hurrying you. Kiitoksia. Me täytyy vähän hoputtaa teitä, koska täällä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä. Kaikki otetaan nyt kerralla. Shontis, García Margallo ja Langen. He ehkä puhuvat vähän eri asioista. Nikolas, ole hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι πρέπει να βιαστούμε Kiitoksia. Haluaisin vielä kerran todeta, että emme saa viivytellä enää. No, tämä nyt ei koske niinkään Unkaria, mutta on kuitenkin hyvä, että... Niin siis, kuuluuko teille tulkkaus? Niin. Puheenjohtaja kausi Unkarin osalta on nyt lopussa mutta minusta on hyvä, että olette tulleet paikalle. Minulla olisi aika paljon kysymyksiä teille, ministeri, eikä tämä liity siihen, ettei jotain asioita olisi katettu tässä alustuksessa, vaan kysymykset liittyvät siihen, että viimeisen kuuden kuukauden aikana, eli siis teidän PJ-kaudellanne, ikävä kyllä, Euroopan parlamentin täysistunnossa parlamentaarinen valvonta neuvoston suhteen on ollut täysin puutteellista. En nyt tiedä, kuinka pitkälti te olette tästä vastuussa, mutta meillä ei ollut mitään mahdollisuutta suullisia kysymyksiä lukunottamatta esittää neuvostolle kysymyksiä. No tämä nyt varmaan ei ollut teidän päätöksenne, mutta halusin nyt kuitenkin puhua lyhyesti useista asioista. Eli mikä nyt on Kreikan tilanne? Onko Kreikalta tullut pyyntöä käyttää globalisaatiorahastoa ja millä ehdoin? Ja pyytäisin, että kiinnitetty huomiota nyt seuraavaan kysymykseen. Mikä on IMFn tilanne ja sieltä saatavan tuen tilanne? Eli oliko tämä sopimus nyt kansanoikeudellinen sopimus ja Onko ECOFIN-neuvostossa tarkistettu, että IMFn mukanaolo on noudattanut euroalueen lainsäädäntöä, kun ajatellaan perussopimuksia. Onko, neuvostolla, onko neuvosto tehnyt erityisen päätöksen kansanäänestyksestä – ja miksi parlamenttia ei tässä ole kuultu tässä asiassa. Eli ministeri on nyt hyvä, että te olette paikalla. Tästä asiasta on tietysti puhuttu myöskin Unkarin parlamentissa ja siellä on asioita saatu eteenpäin. Ja nyt Miten te parlamentin jäsenenä näette tämän asian? Täällä on aika vähän nyt pelivaraa. Eli miten voidaan harjoittaa politiikkaa, joka pitää selittää äänestäjillenne, jos kuitenkin samanaikaisesti tehdään tällaisia kansainvälisiä sopimuksia, ja ne ovat nyt käytännössä sidotut. Eli tähän haluaisin vastauksen. Uh, äh, Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon ministerille teidän läsnäolostanne. Oscar Wilde sanoi, että ei ole asiattomia kysymyksiä, on vain asiattomia vastauksia. Nyt kun te olette päättämässä puheenjohtajakauttanne, minä käytän tilaisuutta hyväkseni ja pyydän, että olette ihan rehellinen tai varomaton näissä vastauksissa. Mehän tiedämme, että ei tämä euroalue ole mikään optimaalinen alue. Siitä seuraus on se, että tästä on tullut keskitetty, keskitetty mm, rahapoliittinen alue ja, ja se on myös, me olemme myös halunneet koordinoida talouspolitiikkaamme, mutta näin ei ole todella tapahtunut ei, rauh- ei tasaisina aikoina eikä kriisiaikoina. Me tarvitsemme vahvaa poliittista unionia mutta rahaunioni on toinen asia, mutta, mutta onko poliittinen unioni vain tämmöinen kasvissyöjien unioni, joka ei ole, ole lihaa luiden ympärillä? Pääjohtaja Trisher kokoontuu kokoontuu valtiovarainministeriön kanssa. Me kokoontumme usein eurobondien ympäriltä, mutta testamentissaan tässä, miten te nyt voisitte sanoa, miten tästä poliittisesta unionista on tullut tässä vaiheessa tällainen, että esteet ovat olleet vaikeita tällä tiellä, mutta minä olen valmis, varma, että olette tehnyt kaiken voitavanne, koska teillä on ollut paljon kokemuksia. Miten te nyt hahmotatte tämän nykytilanteen? Äh, kurze Frage. Lyhyt kysymys. Ensinnäkin Unkarin puheenjohtajavaltiona on tehnyt hyvää työtä, se on ihan selvää. Ja tämän on nyt trio Eli se, mistä nyt on puhuttu vuosikausia, päättyykö tämä nyt, kun kausi siirtyy Puolalle? Emme halua, että tämä asia nyt enempää pitkettyy. Ja sitten Kreikan kollega. No, parlamentaarinen valvontaneuvoston suhteen ei ole meidän pääasiamme. Me puhumme täällä talouskysymyksistä. Kansalliset parlamentit vastaavat tästä valvonnasta. Me valvomme komissiota ja me olemme lainsäätäjiä. Eli ei ministerin tarvitse perustella sitä, mitä neuvosto on tehnyt, koska nämä asiat liittyvät kansalliseen toimintavaltuuteen. Mutta en tiedä, onko neuvosto valmis tekemään näitä johtopäätöksiä. No tästä voidaan sitten lainsäätäjänä keskustella, kun ajatellaan tätä hallintopakettia. Mehän tiedämme, kuinka pitkälle tässä ollaan. Eli ECOFIN on aina ollut se, joka ei saanut aikaan sopua ja joka ei ryhtynyt tarvittaviin toimiin, ja joka halusi heikentää komissiota. Aina ECOFIN-neuvosto on toiminut näin parin viime vuoden aikana. Jos halusimme automaattisia prosesseja, ne torjuttiin ja johtopäätöksiä ei voitu tehdä. Ja sitten toinen kohta, tämä sääntely, joka liittyy johdannaisiin. Neuvosto on muuttanut tätä vaikutusalaa kolme kertaa – Ensin tuli yksi ehdotus, ja sitten se koski kaikkia derivaatteja, ja sitten taas OTCtä. No me pidimme kiinni nyt G20-päätöksestä ja komission ehdotuksesta. Enkä koskaan ymmärtänyt, miten Unkarin kaudella tätä vaikutusalaa muutettiin jatkuvasti. Eli ehkä tästä voisitte vähän antaa selityksiä. No niin, me Meiltä loppuu tulkkaus noin kolmen minuutin jälkeen, mutta ehkä me voimme jatkaa vielä hieman sen jälkeen. Mutta vastatkaa nopeasti näihin kysymyksiin. Um, Kiitos Sharon. Pyrin olemaan mahdollisimman lyhyt vastauksissani. Mitä tulee tähän näihin huomioihin, joita Nikolas teki, niin Kreikan ratkaisu – tai Kreikan kriisi tai draama ei ollut ECOFIN-neuvoston esityslistalla, koska siellä ei käsitelty siis kriisiä. Mitä sitten tulee Unkarin parlamenttiin, niin me unkarilaiset pyrimme tai onnistuimme muuttamaan komission suosituksia. Me protestoimme joitakin suosituksia vastaan ja erityisesti olimme vastaan tiettyjä sanamuotoiluja, jotka olivat näissä työasiakirjassa suositusten takana. Ja komissio sitten muutti paljon tästä tekstistä. Eli tämä Unkarista ja kansallisesta parlamentista. Haluaisin vielä sanoa teille, että olette erittäin oikeassa ei ole olemassa rahaunionia tai poliittista unionia Euroopan unionissa sellaisenaan, koska aivan kuten Ranska 17, 18, 19 vuosisadalla kesti 200 vuotta ennen kuin saatiin tämä maa nimeltä Ranska kasaan. En tiedä, tarvitsemmeko me sata vuotta, en tiedä, onko meillä 200 vuotta, mutta tämä on erittäin, erittäin hidas prosessi ja menettely, että pääsemme yhdennettyyn Euroopan unioniin. Mutta tarvitsemme todellakin rahaunionia, me tarvitsemme poliittista unionia ja talousunionia, me tarvitsemme eurobondia ja tarvitsemme muita keinoja, joilla voimme käsitellä tätä kriisiä. Ja tämä on kriisi, joka auttaa meitä vahvistamaan unionia entisestään. Subbronderen kepsi palma, kuten vanha latinalainen sanonta menee. Ja meillä on tämä kriisi tänä päivänä. Kiitos. Yeah, uh, very shortly on... Ihan lyhyesti näistä johdannaisista direktiivin vaikutusala supistettiin OTC-johdannaisiin, eikä se kattanut johdannaisia, joilla käytetään kauppaa osakemarkkinoilla. No, en nyt näe, miksi nämä vastapuolen riskit ovat erilaisia näissä kahdessa tapauksessa, mutta Tästä sovittiin jo Belgian peijikaudella, eli laajentaa tätä vaikutusalaa ja ottaa mukaan myöskin listatut johdannaiset. Mutta oli selvää, että jäsenvaltioilla on erilaisia kantoja tähän asiaan. Ja viimeisinä kuukausina halusimme tehdä eron tämän vaikutusalan suhteen kahdessa eri ulottuvuudessa. Eli il- raportointivelvollisuudet, clearing-velvollisuudet ja avoin ja vapaa saatavuus. Ja toivottavasti saamme aikaan kompromissin jäsenvaltioiden välillä tältä pohjalta. Right. Uh, thank you very much. Kiitoksia. kysymyksen päätyivät tähän ja muistuttaisin, että iltapäivällä kello 15 me keskustelemme yleisestä globaalista taloushallinnosta Högmarkin mietinnöstä, eli toivottavasti olette silloin paikalla. Ja kiitoksia vielä Unkarin edustajille ja kiitoksia kaikesta tekemästäni työstä.